Good morning. Should we start? Sorry about um, my own delays. Guess everybody's still catching up on the news overnight. Um, Kaikki vielä taitavat lukea eilispäivän uutisia. Tervetuloa sisämarkkinavaliokunnan kokoukseen. Hyväksytäänkö esityslista? Suoratoisto on kokouksestamme internetissä. Ja meillä on uusi uutiskirje. Siinä on kaksi osiota. 29.9. ja 10.11.10. ovat pöytäkirjat, jotka ovat siinä mukana. Jos mitään huomiota ei ole, niin ne ovat sen jälkeen hyväksyttyjä. Sitten trilogeista ja tapahtumista päivitykset kaksi minulta. Ensinnäkin asedirektiivistä olemme hyväksyneet mietintönne 13.7. Ensimmäinen trilogi käytiin 27.9. mikä käsitteli kahdeksan eri asiaa teknistä kysymyksiä. Toinen muodollinen trilogi 25.10. Ja hyväksyimme tämän työn, joka koski myyjien toimintaa, jotakin määritelmiä, turvallista säilössäpitoa, alaikäisiä, etämyyntiä. Ja tämän lisäksi poliittisella tasolla keskusteltiin seuraavista kysymyksistä markkinavaatimukset, tiedonvaihto, säännökset, poikkeukset keräilijöille ja urheiluaseiden äh, harrastajille – asiat, joissa, joissa ja sitten on tiettyjä asioita, joissa teknisen tason täytyy vielä työstää asioita edelleen. Meillä oli pitkä keskustelu lääketieteellisistä tutkimuksista, kun on kyse luvamyönnöstä, deaktivoinnista kuten myöskin siitä, millä tavalla A ja B aseluokat määritellään. Näistä kohden haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä on paljon samankaltaisuutta neuvoston ja parlamentin kantojen välillä. Mistään ei ole siis sovittu, niin kuin kaikista on sovittu, mutta muistakaa, että tässä on paljon samankaltaisuuksia. Sitten imko matka Geneveen viime viikolla. Kävimme lyhyesti Genevessä kahden päivän ajan. Päätavoitteena on ymmärtää sitä, millä tavalla kansainvälinen tekninen harmonisointi, millä tavalla sitä edistetään Geneven UNECEn e avulla ja miten kansainväliset julkiset hankinnat hoituvat tällä lailla. Tapasimme UNECEn ja VTOn edustajia yhdessä EUn edustajien kanssa molemmissa näissä järjestöissä. Ensimmäisenä päivänä meillä oli yksityiskohtaiset keskustelut standardeista ja maaliikennekuljetuksesta, joka erityisesti liittyy tyyppihyväksyntään. Standardikeskustelu Genevessä asettaa eurooppalaisille lainsäätäjille rajat ja samalla ne vaikuttavat myös ympäristötestaukseen ja siihen, mikä on meidän Euroopan lainsäädäntömme korkea taso. EUn ja ESEN edustajat selvittivät sitä, mitkä ovat nämä äskettäiset harmonisoidut kevyiden ajoneuvojen testausmenettelyt ja mitkä ovat UNEC-säännösten puitteissa myönnetyt luvat. Kun puhutaan ympäristöstä, testaajat sanoivat, että yksityiskohtaisempia vaatimuksia ollaan vielä työstämässä ja sinne keskitytään siihen, että hyväksytään standardit kaikissa niissä maissa, jotka kuuluvat järjestöön. Valtuuskunta sai tavata Mark van Huplenen VTOn edustajan Euroopan unionissa ja Peter Sörensenin YK-edustajan, joka selvitti meille sitä, miten tärkeää EU-toiminta on varsinkin näissä kysymyksissä. Ja Olemme keskustelleet myös siitä, miten tärkeää on tietojen lokalisointi kauppakeskusteluissa, siitä miten mm, tarifiesteillä verrattuna muihin kuin tarifituliesteisiin on äh, huomattavan vähemmän merkitystä tänä päivänä globaalissa kaupankäynnissä. Ja puhumme myös muunkaltaisesta yhteistyöstä. Lopuksi Saimme tavata VTOn edustajat, jotka käsittelivät julkisia hankintoja ja puhuimme hallitusten hankintaohjelmista. Pahoittelen mieleen sitä, että nämä järjestelyt hoidettiin ihan viime minuutilla. Se johtui siitä, kuten tiedätte, että meidän Kiinan matkamme peruttiin. Onko kysyttävää? Best. Andreas. Ja, vielen Dank, für die Präsentation. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja, että, että esittelitte erityisesti tämän ampuma lainsäädännön edistymisen. Minun kysymykseni kuuluu, että voimmeko odottaa, että Slovakian puheenjohtajakauden aikana vielä pääsemme yhteisymmärrykseen, koska Slovakian puheenjohtajavaltio on kyllä kovasti tehnyt työtä ja olisi toivottavaa, että pääsisimme ripeästi eteenpäin. Ehkä voisitte sanoa siitä sanasen. Edistystä on saatu aikaiseksi ja tässä tässä on paljon samankaltaisuutta puheenjohtajavaltion ja kantojen välillä, mutta tämä on seurausta myös siitä, että eroja on komission ehdotuksen. Me odottelemme nyt komissiota ja neuvostoa tarjoamaan meille tiettyjä tietoja. Erityisesti päivitystä sen suhteen, missä ollaan menossa deaktivointisäännöksen puitteissa ja työryhmä, joka käsittelee sitä, siitä, millä tavalla nämä rekisterit ovat yhteydessä toisiinsa tietojen siirrossa. Ja kolmanneksi, niin eilen oli varjojen kokous ja ollaan kirjoittamassa kirjettä komissiolle ja neuvostolle siitä tiedosta, jota odottelemme niiltä. Parlamentti ei ole se, joka tässä viivyttelee, mutta me haluamme varmistautua siitä, että saadaan aikaiseksi edistystä myös tässä rinnakkaistyössä, varsinkin deaktivoinneissa. Jussi. Thank you, Vicky. Kiitos, Vikki. Komission kanta on ollut kovin äärimmäinen ja kaukana parlamentin kannasta ja neuvostonkin kannasta. Onko mitä merkkiä siitä, että komission kanta olisi liikahtamassa? commission is not a co-legislator. Komissio ei ole rinnakkaislainsäätäjä. Ja parlamentin ja neuvoston kantojen välillä on paljon samankaltaisuutta, mutta näissä trilogeissa päätös tehdään rinnakkaislainsäätäjien välillä. Tämä trilogeissa aivan erinomainen puheenjohtaja kollega Steiler ja eroja on neuvoston ja komission kantojen välillä ja parlamentin kannan välillä, mutta on paljon eh, meidän välisiä samankaltaisuuksia, siis meidän rinnakkaislainsäätäjien. Let's move on to item seven, which is... Ja sitten kohtaan se itsemän Pauno Vaan mietintö eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä käsittelyssä mukana olemisesta ja teidän myönteisestä tavastanne ottaa vastaan lausuntoluonnos. Olen sitä mieltä, että tehdyt tarkistukset ovat hyvin kohdennettuja, arvokkaita. Ne tuovat lisäarvoa ja vahvistavat lausuntoa. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kun on uutta tietoa tarjolla, sitä voidaan täysimittaisesti käyttää, jos on yhteen toimivuutta tarjolla ja vähemmän pirstaloitumista ja, ja enemmän tutkimustietoa käytössä, varsinkin jos on julkisesti rahoitettua. Kiva huomata myös, että kaikki kollegat ymmärtävät, että nyt on omaksua kysyntävetoinen lähestymistapa koko prosessiin, varsinkin jos ajatellaan tiedon jakamisen standardeja. Kuten ollaan aiemminkin todennut, alustava lausunto luonnos sisältää tietyt rajoitukset pituudelle, eli kaikkia ei voitu ottaa mukaan varhaisemmassa vaiheessa, mutta on mukava huomata, että tarkistukset tehneet ihmiset menevät samaan suuntaan kuin minäkin. Minäkin olen halunnut työstää jotakin kohtia vielä pidemmälle, mutta kollegat ovat nimenomaan niihin puuttuneet. Kuten aiemminkin olen todennut, mielestäni tässä lausunnossa on tärkeää, että se on mahdollisimman kohdennettu. Näin vastuuvaliokunta eli ITRE kuulisi myös tarkkaan meidän ehdotuksemme. Tarkistuksia on tullut koko lailla liittyen tietoturvallisuuteen ja verkkoon, tietoturvallisuuteen – lähes kaikista poliittisista ryhmistä. Ja iso ryhmätarkistuksia on tullut kohtaan, joka liittyy tiedon jaon standardointiin. Ja siinä varmasti on kyllä löydettävissä sopua. Moni teistä halusi parempaa perusrakenteiden käyttöä ja osoittivat myös, missä tarvitaan osaamisessa koulutusta. Mielestäni tämän asian ydinperuspalikka, jotta saadaan toimiva eurooppalainen pilvipalvelin. Huomasin, että ehdotukseni sen puolesta, että sidosryhmät olisivat mukana, varsinkin pk-yritykset, ovat saaneet myös selvästi tukea. Kaiken kaikkiaan on kyllä todettava, että olen hyvin myönteisellä mielellä, että on aika laaja yhteisymmärrys löydettävissä kompromissitarkistuksille – odotan mielenkiinnolla toivottavasti hyvää yhteistyötä niin, että saadaan tasapainon sopimus. Näin voin huomioida kaikki ehdotukset. Mielenkiintoista kuunnella nyt myös tänään kollegoja. So, um... Sergio Hyeto is the social shadow. Is anybody speaking for the social... Puhuuko täällä joku nimessä? No. Um, in which case, from me, um, Eva, thank you very much. Kiitoksia Eva kovasti. Minä olen ECR-varjoesittelijä tässä asiassa. Kiitoksia kovasti tästä lausuntoluonnoksesta ja erinomaista kompromisseista käsittääkseni. Tämä on ollut erittäin hyvä kokous, joka eilen pidettiin. Me hyväksymme teknologianeutraalia tulevaisuuteen päin katsovaa tavoitetta. Haluamme saada selkeät sanamuodot ja estää uudet esteet, niin ettei tässä synny mitään digitaalista linnoitusta. Lisäksi on tärkeää viedä eteenpäin globaaleja asioita tässä Ja tässä suhteessa lainsäädäntö on tärkeässä asemassa. Kun puhutaan sitten tietoverkkoturvallisuudesta, niin tämähän on pilvipalveluiden ytimessä. Minusta sitä käsitellään parhaiten nimenomaan tässä direktiivissä. Tiedän, että eilen käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö tässä tätä asiaa koordinoida jäsenvaltioiden vai kansallisten viranomaisten kanssa. Jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat avainasemassa ja sitten yhteistyöverkostot Nitsassa. Anteeksi, tulkkikorja ei Nitsassa, vaan Nississä. Ja tämä on tärkeää siinä suhteessa, että 95 prosenttia tuotantokustannuksista, kun uusia standardeja otetaan käyttöön, tulee nimenomaan teollisuuden puolesta. Teollisuus vie tätä prosessia eteenpäin. Ja yli 80 prosenttia näistä standardeista on alhaalta ylöspäin suuntautuvaa, ei sääntelyn avulla tapahtuvaa. Ja vain jos meillä on tällainen tilanne, niin silloin innovaatio voi viedä markkinoita eteenpäin. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että standardit ovat mukana. Tämä on oikea tapa tukea innovointia. Ja sitten kun halutaan tuota 20 prosenttia siihen vaikuttaa, niin näin tietysti voidaan tehdä, mutta ylivoimaisesti suurin enemmistö tulee markkinoiden kautta. Se olisi erittäin hyvä sisältää tähän tekstiin. Sosiaalidemokraatista joku on paikalla. Sergio, saat puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Anteeksi, että vähän myöhässä tuli, mutta tulen toisesta valiokunnasta. Tässä aika rientää kovin ja tuli nyt tänne IMKOon. Kiitos ensinnäkin siitä, että voimme keskustella näistä tarkistuksista lausuntoon. Aika pitkällä ollaan kompromisseissa, eli tässä voidaan kiittää paitsi valmistelijaa myös varjovalmistelijoita tehdystä työstä. Periaatteessa mietintö ei välttämättä ehkä herätä kovin paljon mielenkiintoa viestimissä, mutta Aika tärkeä se kuitenkin mielestäni on, kun ajatellaan kehitystä. Tämä on tavallaan neljäs teollinen vallankumous, kuten sanotaan, ja varsinkin tietovallankumous. Nyt on kyse uudesta taloudellisesta mallista, ja totta kai tietojen hallinta, käyttö ja vaihto on erittäin tärkeää, että saadaan pontta taloudelle. Ja myös yhtäläiset mahdollisuudet kaikille toimijoille, varsinkin kansalaisille, mutta myös yrityksille. Minä uskon, että tämä aloite on erittäin hyvä, jos ajatellaan Euroopan unionin omaa autonomiaa ja Euroopan talouden kehitystä. Mielestäni on perustavanlaatuista myös puhua kolmesta kysymyksestä, jotka kyllä ovat tarkistuksessakin ja myös kompromisseissakin, jotka olemme hyväksymässä. Ensinnäkin tukea kolmelle peruspilarille, komission tiedonannossa on myös yksilöinyt, niin että voidaan peruslakenteita yhdistää, jotta voidaan varastoida tietoa turvallisesti, kun palveluja tarjotaan. Ja totta kai tämä on tärkeää näiden tilanteiden pohjalta saadaan uusi eurooppalainen malli, joka olisi itsenäinen ja toimintakykyinen. Sitten toiseksi tietojen vapaa liikkuvuus on välttämätöntä, jotta voidaan taata myös viides vapaus digimarkkinoilla. Täytyy laajat yhteydet tarjota ja mahdollisimman laadukasta palvelua kansalaisille. Kolmanneksi ponnistelemme myös investoinneissa infrastruktuuriin, ja kuten esittelijä totesi, 12 prosenttia sitoumuksista Junckerin suunnitelmassa on nimenomaan sitä varten, että voidaan digialueeseen myös investoida, mutta tästä on yksimielisyys, että se ei riitä. Digitalous ylipäätään ja myös sitten sen taustalla olevat perusrakenteet ovat tarpeen. Ja todellakin tämä prosenttiluku ei riitä digitaloutta ajatellen. Ja sitten toinen ryhmä tarkistuksia, kuten komission edustaja on todennut, että tämä on oikeudellinen oikeudelliset puitteet, miten makrotietoja voidaan esimerkiksi hallita. Minä uskon, että meidän pitäisi vaatia komissiolta myös tietojen vapaa-liikkuvuuden ehdotusta, mitä pikimmiten 54 tarkistukselle tuovan tukea. Olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta voidaan maksimoida aloitteet, jotta tämä voisi tyydyttää kuluttajia varsinkin ja varsinkin eri yritysaloilla. Siksi olemme tehneet 52, 58, 59 tarkistukset, jotka erityisesti liittyvät seuraaviin ajatuksiin se, että käytetään mahdollisimman pitkälle tätä kuluttajien kansalaisten hyväksi julkisella ö, sektorilla voidaan tätä myös hyödyntää tietojen käsittelyssä eri ammattiryhmien parissa niin ikään hyvinvoinnin hyväksi, tai se, että tietoa voidaan tarjota myös potilaiden palvelemiseksi. Lisäksi meidän täytyy tieteellisessä tutkimuksessa hyödyntää näitä mahdollisimman pitkälle. Siksi on että Euroopan unioni olisi tässä johtoasemassa innovoinnissa maailman mittakaavassa ja näin voitaisiin antaa EUlle uusi malli tietojen vaihdossa, jotta tutkijat, joita julkisin varoin tuetaan, voisivat saada myös tästä ja voitaisiin jakaa, hallita, analysoida tutkimushyväksi eri tutkimusaloilla. Ja lopuksi pitäisi hyödyntää mahdollisimman pitkälle tätä myös yritysmaailmassa, että voitaisiin säästää myös yrityksillä tai eri ammattiryhmissä, jos ajatellaan investointeja tai toimintakyy ylipäätään. Siksi minä uskon, että tämä lausunto tarkistuksina, kompromissina, vaikka se nyt viestimissä kovin paljon palstatilaa ehkä saakkaan, niin uskon, että se menee hyvään suuntaan, jotta voidaan kehittää taloudellista vaihtoa kestävältä pohjalta ja, ja innovaatiolippua pitää korkealla digitaloudessa. Eli kiitokset vielä valmistelijalle ja muillekin varjoille hyvästä yhteistyöstä. Excellent, thank you. Ka- Erinomaista. Kaija Kallas, sinä puhut Mortenin nimissä. Uh, so, uh, Morten... Niin, Morten pyytää anteeksi, ettei hän voi olla täällä tänään. Ja hän pyysi kiittämään esittelijää erinomaisesta työstä tämän asian parissa ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Hän on sitä mieltä, että me olemme menossa oikeaan suuntaan, mikä valitettavasti ei ole eh, näin Itressä, jossa eh, esittelijä on siirtämässä tätä kohti vaarallista ja huonoa suuntaa. Hän todella toivoo, että IMKossa voimme palauttaa tämän takaisin raiteilleen. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Jyri Vastalkka Guesta, hän ei ole kuitenkaan paikalla. Albrecht Vihreistä ei myöskään paikalla. Andreas Sissa, puhu, ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijämme Eva Parnovaamme erittäin hyvästä luonnoksesta. Uskon, että tarkistukset hänen lausuntoaan vielä entisestään parantavat. Olen hyvin myön iloinen siitä, että meillä on täällä tällainen suuri puoluerajat ylittävä konsensus. Se ei ole niin helppoa, mutta tällä kertaa on niin ja siksi Haluaisin kiittää myös kollegoita sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Kaksi asiaa, jotka haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin se, että on ymmärrettävää ja oikein, että niin monet kollegat kyberturvallisuuden alalla ja liittyen NIS-direktiiviin ovat tehneet tarkistuksia ilman, e, että nämä palvelut ovat luotettavia ja tietosuoja on taattu, niin ne eivät pysty sitten kasvamaan ja sitä me haluamme Euroopassa saavuttaa. Ja siksi minä ehdottaisin, että käytämme niitä NIS-rakenteita, jotka Vicky Ford mainitsi ja tukisimme tätä. Lisäksi tarkistus 75 on varsin hyödyllinen, koska meidän pitäisi kyllä katsoa, että saamme sellaisen turvan tason Euroopassa tietovirroissa, että kansalaiset voivat käydä useammin Twitter-tilillään kuin tarpeellista tai verkkopankkia käyttää useammin kuin tarpeellista, koska siihen voi luottaa. Jos tavoite on se, että kännykkää pitäisi käyttää mahdollisimman vähän, jotta tietoja virtaisi mahdollisimman vähän, niin silloin emme kyllä huomioi todellisuutta, joten Eva Parnovan ehdotus on oikea. Se ottaa huomioon realiteetit ja siksi meidän pitäisi mahdollisimman yksimielisesti äänestää tämän puolesta, jotta sitten teollisuusvaliokunnassa nämä hyvät ideamme saisivat eh, huomiota. Haluatko komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Onko komissio paikalla? No. Ei erinomaista. Ei kun ei siis erinomaista, en tarkoita, että se on erinomaista, että ei komissio ole täällä paikalla, <laughs> vaan että voin antaa puheenvuoron Eeva Paunovalle. Eva, ole hyvä. Mikro. Mikrofoni puuttuu. Ai, anteeksi, luulin, että se oli päällä. Otan ehdottomasti huomioon nämä ehdotuksenne, koska Niistä on itse asiassa jo keskusteltu eilen koko teknisen kokouksen ajan ja konkreettisemminkin se, mitä Viki mainitsi tietoverkkoturvallisuudesta, standardeista. Tämä täytäntöönpantaisiin kompromissiehdotuksissamme, kuten kaikki muukin, jonka kollegat mainitsivat, koska asia löytyy jo kompromissiehdotuksista. Olemme pyrkimässä siihen, että kompromissiehdotukset vietäisiin päätökseen seuraavina päivinä ja sitten asioista keskustellaan 28.11. ja äänestetään niistä 29. päivä. Eli haluan kiittää aivan erinomaisesta yhteistyöstä kaikkien teidän kanssanne. Näin voimme ainakin näyttää esimerkkejä sen suhteen, millä tavalla voidaan viedä eteenpäin tärkeitä aiheita valiokunnassamme. Ja toivottavasti meidänkin näkemyksemme heijastuisi ITRE-mietinnössä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Eva. Erittäin mielenkiintoista nähdä, miten pitkälti ITREN ja IMKON välillä tämä työ tapahtuu samalla ottaen huomioon myös Alden näkemykset. Tämä on todellinen koetinkivi yhteistyöhalukkuudelle ryhmien välillä. Seuraava kohta esityslistalla koskee esteettömyys. säännöksiä. Tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltion lakien asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen tarkemmin ottaen mutta tällä esittelyllä on ollut ongelmia lentonsa kanssa. Tänä aamuna hän on välittänyt pahoittelunsa, mutta Kaija Kallas, joka tekee aina niin paljon töitä, hän puhuu tänään Lökkegoidin puolesta. Meihin otti yhteyttä Eurooppalainen vammaisfoorumi. On hyvä nähdä teidänkin edustanne tällä paikalla. Tänään meillä on myöskin Business Europein edustajan paikalla. EDF ei olla paikalla vielä. Jaha. There may be a problem that the speaker from the EDF. EDFn kohdalla saattaa kyllä nyt olla vähän ongelmaa. So they're, uh, they're still coming through the Parliament security. On edelleen tuolla parlamentin turvallisuustarkastuksissa ja minä en usko, että aloitetaan keskustelua ennen kuin vammaisfoorumin edustaja on paikalla, koska se on erittäin tärkeä osa siitä, että varmistaudutaan siitä, että ei kannata näistä vammaiskysymyksistä keskustella ilman, että asian koskevat henkilöt ovat paikan päällä. going to take a um, break until quarter two, everyone. Pidetään tauko uh, 15 vaille asti. Katsotaan, mitä tuolla turvallisuustarkastuksessa tapahtuu. Thank you very much. Um, so... Kiitoksia kovasti. Tervetuloa vammaisfoorumin ystävätkin paikalle. Nyt keskustelemme niin kutsutusta esteettömyyssäädöksestä, direktiivi, joka käsittelee lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä liittyen tuotteiden palveluiden esteettömyysvaatimuksiin. Tässä esittelijä on Hena Lokegaard, valitettavasti. Hänen, hänen lentonsa ilmeisesti ei, ei ole oikein sujunut. No Kaija Kallas korvaa esittelijä. Kiitos kovasti kaija. Meihin otti yhteyttä myös siis vammaisfoorumi, kiitos, että olitte minun yhteydessä. Sitä paitsi, jos teillä jotain ongelmia ylipäätään on, no niin lähettäkääpä kommentteja sehtijärjestelyttäjän puheenjohtajalle. Mutta meillä on nyt hyvä esittelijäkin. Hyvä, että EDF todella on paikalla, kuten myös Business Europe kutsuttuna keskusteluun. Eli ensin annan puheenvuoron Rova Kallakselle, joka puhuu herra Lokegordin puolesta – sen jälkeen puhuu EDFn ja Business Europein edustajat. Sen perään esittelijä halutessaan voi kommentoida, kuten myös varjoesittelijät ja muut jäsenet. Ja sitten jälleen EDF:n ja Business Euroopan edustajat ja komissio. Ja vielä ihan lopuksi esittelijä. Toivottavasti tämä tuli selväksi. Ymmärtääkseni Herra Soltes on sairaana. Vihreiden edustajan esittää myös pahoittelunsa, ettei voi olla paikalla. Eli ensin Kaija Kallas. Thank you. And first of all, uh... niin, kiitoksia ensinnäkin herra Lokegaard. Todella pyysi uh, uh, suuresti anteeksi, koska metro äh, ei toiminut Kööpenhaminassa. Hän myöhästyi lennoltaan eikä päässyt tänne tänään. Mm, mitä tulee tähän, niin hän on päättänyt löytää tasapainon, parantaa esteettömyyttä monille ihmisille Euroopassa, jotka elävät jonkin vamman kanssa ja sisämarkkinoiden välillä. Esteettömyys kaikille kansalaisille on lisäarvo Euroopalla. Hän haluaisi tässä vaiheessa korostaa kolme asiaa. Ensinnäkin, vaikka hän ei ole täällä tänään, hän tulee tietenkin ottamaan huomioon kaikki kommentit. Hän on vielä kuulevassa vaiheessa eikä ole tehnyt mitään ennakkopäätöksiä tässä tärkeässä asiassa. Hän äh, arvostaa kaikkea ja kommentteja ja suurta mielenkiintoa, joka tämä äh, mietintö on saanut. Meidän pitäisi kuitenkin äh, viedä tätä asiaa eteenpäin. Se on ollut esityslistalla jo yli vuoden ja meillä on nyt mahdollisuus Ähm, viedä asiaa eteenpäin. Äh, kukaan ei ole sanonut, että tämä on yksinkertainen asia. Ja lisäksi tämä on mahdollisuus tuoda äh, ratkaisuja Euroopan äh, kansalaisille. Kansalaisten yritykset haluavat ratkaisuja, jotka helpottavat heidän päivittäistä elämäänsä ja tuovat hyvinvointia Eurooppaan. Siksi meidän on löydettävä se tasapaino, jonka mainitsin tässä alkupuheenvuorossani, niin että lyödään sellainen, lyödään lainsäädännön puite, voidaan varmistaa esteettömyys ja samanaikaisesti nähdä, että tämä on yrityksille mahdollisuus innovaatioon ja kasvuun. Tämän ehdotuksen kaksi tavoitetta. Yksi se, että mm, äh, otetaan huomioon YK yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja toiseksi tavoitteena on varmistaa paremmin toimivat sisämarkkinat. Äh, tämän pitäisi olla tavoitteenamme äh, ja hän haluaisi nostaa esiin kysymykseen, onko tämän ehdotuksen soveltamisala riittävän tarkka, voidaanko sillä saavuttaa tämän ehdotuksen tavoitteet. Hän kovasti odottaa yhteistyötä seuraavien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana ja myöskin odottaa kovasti edessä olevia kommentteja ja työtä. Kiitoksia. So on behalf of the European Euroopan vammaisfoorumin puolesta Eilinen kokous muuten Euroopan parlamentissa oli erittäin tärkeä, hyvin moni oli paikalla. Äh, Euroopan vammaisfoorumin edustaja. Tack. Øh, mange tack för denna möjlighet. Kiitoksia. Kovasti, että pääsin tänne tänään, aion puhua tanskaa. Mange tack för denna Eli kiitos kovasti tästä mahdollisuudesta päästä puhumaan kaikkien vammaisten puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe meille. Euroopan kansalaisina me olemme erittäin iloisia, että Euroopan parlamentti antaa meille tällaisen mahdollisuuden. Näin voimme tuoda esille omia näkemyksiämme. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamenttikin haluaa taata sen, että vammaisten ääni tulee kuuluville. Tämä on meille erittäin tärkeää, eli tuhannet kiitokset siitä. Euroopan vammaisfoorumi on erittäin iloinen niistä tuloksista, joita on saatu aikaan esteettömyyssäädöksen kohdalla. Meidän täytyy määritellä säädös, joka sääntelee esteettömyyttä. On hyvä, että jäsenvaltiot ja unioni tekevät työtä tämän parissa. Toivottavasti noudatetaan myös yhdeksän artiklaa YK vammaisten oikeuksien osalta. Sen EU ja jäsenvaltiotkin ovat suurelta osin ratifioineet. Esteettömyys säädös ei ole mikään ihmeratkaisu, mutta se on askel oikeaan suuntaan, jotta saadaan aikaan aitoa esteettömyyttä Euroopassa. Voitaisiin sanoa, että esteettömyys säädös ei tuo uusia velvoitteita, mutta pyrkii takaamaan sen, että ainakin se, mikä on olemassa, toteutetaan. Ei saa unohtaa sitä, että tämä direktiivi liittyy tavallaan inhimillisiin toimiin. Tietyt vammaisryhmät tarvitsevat kohdennettuja tuotteita heille, mutta kun puhutaan yleisistä tuotteista, niin me tarvitsemme niiden rinnalla myös erityistuotteita vammaisille. Tässä ei voida ajatella pelkästään yleisiä ratkaisuja. Joskus tarvitaan kohdennettumpia ratkaisuja. Ei pidä unohtaa, että yleiset ratkaisut jättävät usein ulkopuolelle tietyt erityisryhmät. Meidän täytyy antaa vammaisellekin mahdollisuus olla osa yhteiskuntaa, ja siksi me tarvitsemme heille sopivia ratkaisuja. Me katsomme samoja televisio-ohjelmia kuin tekin. Olemme siis nähneet samat ohjelmat televisiossa, matkustamme junalla, lentokoneella, mutta jotkut eivät voi matkustaa puolesta junalla tai lentokoneella. Ja siksi me tarvitsemme erityisratkaisuja, jotta voisimme elää teidän laillanne. Kuten totesin, esteettömyyssäädös ei toki ratkaise kaikkia ongelmia. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että mikä tahansa parannus saadaankin aikaan, niin se auttaa vammaisia ihmisiä Euroopassa. Direktiivissä on joitakin kohtia, joita meidän mielestämme vielä pitää parantaa. Esimerkiksi estettömyyssäädöksen tavoit keskittyy liian vähän fyysiseen ympäristöön, rakennuksiin ja laitteisiin. Jäsenvaltiot voivat tehdä tietenkin ehdotuksia itsekin ja löytää ratkaisuja yksittäin. Mutta siihen ei ole mitään velvoitetta olemassa. Tästä syystä kansallisella tasolla ehkä olevastahankaan. Mutta jotta me vammaiset pystyisimme liikkumaan vapaasti Euroopassa, meidän täytyy huomioida muun muassa hotelleille ja muille julkiselle paikalle tiettyjä velvoitteita, että kaikki olisi jotakuinkin yhdenmukaistettua. Muutoin vammaiset eivät pysty ylittämään rajoja ja liikkumaan, mikä nyt tietenkin on EUn tavoite. Tämä on nähtävissä varsinkin liikenteessä. Tätä koskevat vain muutamat säännöt ja vain osin. Meidän täytyy ennen kaikkea nyt keskittyä siihen, että liikennejärjestelmät olisivat mahdollisimman esteettömiä. Vammaistenkin täytyy pystyä liikkumaan vapaasti käyttämään kaikkia liikennevälineitä. Meillä on matkustajaoikeudet olemassa, erilaisia eurooppalaisia määräyksiä myös esteettömyyden osalta. Mutta jos me vammaisena haluamme vapaasti liikkua, edellyttää se sitä, että koko rautatieliikennejärjestelmä tai ylipäätään julkisen liikenteen järjestelmä olisi mahdollisimman esteetöntä. Kyse ei ole pelkästään lipun ostamisesta, mitä virkaa lipulla, jos ei pääse junaan esimerkiksi. Ja vielä kolmas tekijä, johon me haluaisimme keskittyä, Nimittäin tässä ehdotuksessa on tarjottu erilaisia mahdollisuuksia myös yrityksille. Esimerkiksi säädökseen 12 artiklaan esimerkki tästä. Eli se tarjoaa mahdollisuuksia myös kiertää esteettömyysmääräyksiä. Meidän mielestämme tässä rima ei ole riittävän korkealla, jos ajatellaan itse tavoitettaan esteettömyysdirektiivissä. Tällä halutaan antaa yrityksille myös kilpailla ratkaisujen löytämiseksi esteettömyyden hyväksi. Eilen tapasin muun muassa rautatieteollisuuden edustajia ja eräs virkamies oli tätä ehdotusta vastaan, kun hänen mielestään ei tarvita uusia sääntöjä enää liikenteen alalla. kokouksen aikana tapasin toisenkin virkamiehen, joka puolestaan totesi, että onpa hyvä, että saamme esteettömyysdirektiivin myös ra- raideliikenteessä, koska näin kaikki raideliikenteen toimivat voivat hyödyntää samoja ratkaisuja. Jos Euroopan tasolla löytyy ratkaisu, miksi sitten etsiä sitä kansallisella tasolla. Tämä koskee myös yrityksiä. Tämä olisi hyvä, että löytyisi ratkaisu kaikille. Tanskassa on aika lailla ollut vastarintaa näille ehdotuksille. On tärkeää kuitenkin olla unohtamatta sitä, että on kyse varsin perinteisistä ehdotuksista. kyse on enemmänkin perinteisistä konservatiivista, jotka aina vastustavat kaikkea. Ja se, jos esteettömyyssäädöstä vastustaa, on siitä haittaa vammaisille, kilpailu ja ylipäätään yhteiskunnalle. Lisäksi on, että luodaan siltoja ihmisten välille. Tämä koskee liikennettä, AV-palveluita tai viestimiä ylipäätään. Esteettömyys ei näissäkään yhteyksissä ole mitään uutta, vaan nyt tätä pitäisi pystyä soveltamaan kaikkialla. On tärkeää, että esteettömyys säädös ole keino kiertää tiettyjä velvoitteita, joista määritään jossain muussa lainsäädännössä. Meidän täytyy kaikessa lainsäädännössä huomioida esteettömyys. Niin ikään meille on tärkeää esteettömyys säädestä pidetä vähimmäistason ratkaisuna. Jos joku haluaa pidemmälle mennä, on se oltava mahdollistava. Eli pystyttävä hyväksymään myös tiukempia määräyksiä. Minä olen sitä mieltä, että on myös tärkeää tuoda esille se seikka, että jäsenvaltiot, eri toimijat, kuten tuotteiden valmistajat, voisivat ottaa kantaa myös tähän. Me olemme sitä mieltä, meidän täytyy taata riittävä seuranta, kun ajatellaan viranomaisten mahdollisuuksia seurata direktiivin täytäntöönpanon tilaa. Näin voidaan asianmukaisesti soveltaa säädöstä. Me haluamme estettyä yhteiskunnan kaikille. Vammaiset ihmiset haluavat myös pystyä liikkumaan Euroopassa vammasta huolimatta. Siksi on tärkeää taata se, että esteettömyysdirektiivi toimii kunnolla ja se edellyttää kunnon seurantaa. Kiitos. Kiitoksia. Mr. Patrick Grant. Patrick Grant seuraavana Business Europeista. Hyvää huomenta. Kiitoksia siitä, että toivotte Business Europein tänne tänä päivän paikan päälle puhumaan sisämarkkinavaliokunnalle ja haluaisin lyhyesti kommentoida Euroopasta esteettömyyssäännöstä ja sitä lähestymistapaa, siinä on, joka vaikutus sillä on sisämarkkinoihin, se vaikutus, mikä sillä on innovointiin ja se vaikutus, mikä sillä on markkinavalvontaan. Ennen kuin aloitan, haluaisin ensin äh, halventaa tavallisen myytin. Business ymmärtää täysin komission tavoitteen, jonka tavoitteena on siis saada vammaiset yhä enemmän mukaan yhteiskuntaan. Itse asiassa vammais, sille mahdollistaan osallistuminen yhteiskuntaan yritysten tarjoamien ratkaisujen kautta. Eli yritykset ovat jo vakuuttuneet siitä, että on täysin kaupallisesti järkevää mahdollistaa se, että mahdollisimman moni kuluttaja voi ostaa tuotteen tai käyttää palvelua, mutta emme kuitenkaan ole niin vakuuttuneita siitä lähestymistavasta, jonka komissio on ottanut, kun se pyrkii lainsäätämään tässä asiassa. Jos katsotaan yksityiskohtia, on selvää, että tämä ehdotus liittyy selkeästi sisämarkkinaympäristöön ja tukeutuu siihen. Siitä syystä kun pyrimme saamaan hyvin toimivan sisämarkkina-alueen, varmasti olette kiinnostuneet siitä, että tämä lainsäädäntö hyvin aikomustensa lisäksi antaa erittäin epämääräiset valtuudet markkinavalvontaviranomaisille, mikä luo vain lisää esteitä markkinoille. Edessämme oleva ehdotus ei ota huomioon valtavaa innovatiivista markkina-aluetta, joka nyt on jo olemassa, vaan nyt otetaan käyttöön erity- sitä vielä eteenpäin tiukka kilpailu, standardisointi ja teollisuuden aloitteet. Jos otan huomioon vaikka se, mitä tänä aamuna kuultiin, niin olemme pitkään tehneet yhteistyötä vammaisten järjestöjen kanssa. Alue on erittäin pitkälti säännöty. Lentokoneista juniin, kaikesta on sovittu ja kaikista on tarkoitus olla hyötyä myös vammaisille. Nyt tilanne vaarantuu tämän ehdotuksen myötä. Se vaikeuttaa tulevia ja olemassa olevia investointeja. Yritysten mahdollisuus tarjota tällaisia ratkaisuja myös tulevaisuudessa liittyy myös niiden kykyyn innovoida. Kuitenkin yritysten kädet ovat sijoittuna ja innovointi kärsii. Loppujen lopuksi myös kuluttajat kärsivät, joten hyväksi tämä ehdotus pyrkii olemaan. Pääsyynä tähän ovat ne vaatimukset, joita tähän on sisällytetty, jotka sanelevat sen, millä tavalla jonkin pitää päästä, eikä mitä tulisi saavuttaa. Tällainen Yleismäärittely saattaa olla vaihtoehto monille yrityksille, mutta se, että meillä on loputtomasti säännöksiä, on käytä, ei ole käytännönläheistä. Esimerkiksi tietotekniikka-alalla se järjestäytyy suurten valmistajien ympärille, jotka tekevät yhteistyötä pienten yritysten kanssa ja näin tarjotaan kustannustehokkaita ratkaisuja koko yhteiskunnalle. Kuitenkaan tämä mm, ei enää kykene jatkumaan, koska yritykset eivät kykene räätälöimään ratkaisujaan ja niillä on edessään mahdoton tehtävä viedä yhteen erilaiset tarkoitusperät. Se, että esteettömyys saavutaan kaikille kuluttajille, on aina ollut tavoitteenamme, mutta täydellistä suunnittelua ei voi mitenkään saada lailla. Sen tulee pohjautua nykyaikaisin tosiseikkoihin ja komission viimeaikaiset paremman sääntelyn säännökset niiden puitteissa on yllättävää nähdä ehdotus, joka, puut, joka on näin puutteellinen. Siinä on tietoja vuodelta 2010 ja siellä on myös tietoja, jotka puuttuvat täysin. Yritysten perustamiskustannuksista esimerkiksi. Ymmärrämme, että parlamentin tutkimuskeskukset on, kritis, ovat kritisoineet tätä ehdotusta samalla tavalla. Ja jos komissio ei tarkastele vaikutusanalyysiä uudelleen tai tee sitä uudelleen, niin pyydämme rinnakkaislainsäätäjä tekemään tämän te- tärkeän työn itse. Jotkut jäsenvaltiot ovat tähän työhön ryhtyneet. Elinkeinoelämä tarvitsee juridista varmuutta, jotta se voi määritellä tuotteidensa yhteensopivuuden. Kuitenkin tuotteet, jotka ovat mukana tässä ehdotuksessa, ovat erittäin epämääräisiä. Joitakin määritelmiä puuttuu täysin tietyiltä toimialoilta. Mitä tarkoitaan tietokoneiden yleisluontoisilla ominaisuuksilla. Mistä tässä puhutaan? Puhutaanko tässä loputtomista erilaisista teknologian vaihtoehdoista, joita markkinoille voidaan tuoda tulevaisuudessa? Juridinen epävarmuus on myös mukana tässä ehdotuksessa. Jos katsotaan niitä poikkeuksia, joita yrityksille on myönnetty, ei ole millään tavalla selvitetty sitä, mitä tapahtuu, jos yritys ei saa viranomaisilta poikkeuslupaa tai jos kaikki vira- kaksi viranomaista on eri mieltä asiasta. Itse asiassa tämä poikkeus siis on täysin epärealistinen yrityksille. Yksikään yritys ei voi käyttää tätä poikkeus, poikkeutta, koska se ei halua joutua tilanteeseen, jossa sitten ei enää mukaudu markkinoiden vaatimuksiin markkinavalvojen mielestä. Hälyttävämpää on vielä se, millä tavalla tätä poikkeusta sovelletaan ja se muuttaa itse asiassa tätä mm, puitteistoa tavaroiden vapaiden liikkuvuuden puolelta. puolelta. Nyt yritysten täytyisi huomauttaa näistä asioista joka ikiselle markkinavalvonnan viranomaiselle, jossa tuotetta jaetaan. Eli vaikka meidän mielestämme onkin hyvä, että suhteellisuus palautetaan tähän direktiiviin, emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että se tehdään nyt tässä vaiheessa. Säännöt ovat vain yhtä hyviä kuin se paperi, jolle ne on kirjoitettu, jos ei niitä täytäntöön panna. Ja se, että tähän lisätään lisäkriteereitä, joiden avulla ähm, äh, markkinavalvontaviranomaisia säädellään, vie tätä tilannetta vain huonompaan suuntaan. Se on suuri vaara ö, äh, tuoteturvallisuudelle. Lopulla, lopussa Euroopalla on valinnanvaraa. Joko se ei täytäntöönpano tätä direktiiviä tai äh, sitten toimii näin ja haittaa tuoteturvallisuutta. Esteettömyys on asia, jota ei voi selkeästi mitata. Se pohjautuu vammaisten, käyttäjien ja yritysten väliseen jatkuvaan viestintään. Tämä taas puolestaan merkitsee sitä, että yhteiskunnan vaatimukset mm, heijastuvat investoinneista. Tämä ei ole mustavalkoista kuitenkaan meidän mielestämme kansallisten markkinavalvontaviranomaisten ei pitäisi päästä päättämään ratkaisussa, jota ei voida tarjota sataprosenttisesti esteettömästi kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Pyrimme toimimaan rakentavasti, jotta parantaisimme tätä ehdotusta ja on selvää, että paljon työtä on tehtävänä. Toivottavasti saamme auttaa teitä tässä työssänne. Kiitoksia. Thank you to Kiitoksia molemmille puhujille näistä esityksistä. Nyt sitten varjoesittelijöiden vuoro. Ajattelin äh, aloittaa Sabinesta, mutta Andreas Schwab ensin. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että Tämän kuulemisen kautta voimme ryhtyä keskustelemaan tästä tärkeästä lainsäädäntöehdotuksesta täällä IMKO-valiokunnassa. Haluaisin kiittää kumpaakin edustajaa hyvin tärkeistä ja hyödyllisistä panoksista tähän lainsäädäntöehdotukseen. Meidän kaikkien edun mukaista on se, että vammaisten ihmisten päivittäinen elämä helpottuisi huomattavasti tämän asetuksen täytäntöönpanon kautta ja meidän täytyy tietenkin myös hyväksyä sen tuottamat kustannukset, mutta uskon ja Business Europein edustajakin tämän nosti esiin, että meidän täytyy olla myös suhteellisia, nähdä tämä asia suhteessa ja toimia askel askeleelta, ettei tämä puutu sillä tavoin liike-elämään, että syntyy pelkästään turhautumista eikä myönteisiä vaikutuksia. Siksi minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin järjestön edustajalta kysyä, äh, voitaisiinko tämä äh, esteettömyysasetus äh, saada jotenkin asteittaisiksi niin, että esimerkiksi tästä päivästä vuoteen 2022 me voitaisiin ryhtyä toimiin niin, että kustannukset vähän hälvenisivät, koska äh, olen näistä asiakirjoista ymmärtänyt, että on hyvin paljon erilaisia vaatimuksia liittyen esteettömyyteen. Ja joskus meidän esittävä kysymys, pitääkö kaikissa tuotteissa kaikki vaatimukset ottaa saman tien käyttöön vai voitaisiinko tämä tehdä vaiheittain? Ja sitten toinen kysymys on Business Europeille. Eikö ole tätä vaaraa, että tämä CE-merkintä, joka oli tarkoitettu turvallisuusmerkinnäksi eurooppalaisille tuotteille, eikö se saa liikaa painolastia, jos siihen yhdistetään äh, erilaisia asioita, jotka eivät suoraan liity tuotteen turvallisuuteen? Kiitoksia. And on behalf of the Socialist Group, Olga. sitten Olga Shanalova, sosialistien Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensinnäkin esittäisin pahoitteluni, että tulin myöhässä ja en kuullut keskustelun alkua. Tapasin valtios Slovakian edustaja, siksi tuli myöhässä, olen pahallani. Joka tapauksessa minulle on kerrottu, että mitä vierat täällä toivat esille, vastaavat sitä keskustelua, jota on aiemminkin käyty. Esimerkiksi ajatellaan eilistä keskustelua, joka käytiin EDFn kanssa. Siksi on erittäin hyödyllistä saada kuulla vielä kerran nämä perustelut myös tässä yhteydessä vähän laajemmassa ryhmässä. Tämä on IMKON piirissä jo kolmas keskustelu ja puolisen vuotta sitten meillä oli myös ihan kuulemistilaisuus. Hyvä, että herra Lökkegaard eh, ja nyt vetää tätä. Varmasti tämä kattava yhteistyö kantaa hedelmää, eikä pelkästään täällä valiokunnassa, vaan että tämä saa koko parlamentin liikkeelle, että voidaan hyväksyä tämä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Parlamenttihan kehotti komissiota esittelemään ehdotuksia niin, että palvelut olisivat esteettömästi tarjolla kaikille kansalaisille. Kuten jo totesin, samantyyppistä keskustelua on ennenkin käyty. SD-ryhmä pitää hyvänä näitä keskusteluja. Nimittäin sisämarkkinoiden täytyy saada toimimaan asianmukaisesti, ajatellen tärkeitä tuotteita ja palveluita. Se on ennakkoedellytys puolestaan sille, että saadaan yhteiskunnassa kaikki mukaan. Tuotteet ja palvelut eivät kohenna vain vammaisten elämää, vaan muitakin, koska lähestymistapa on niin osallinen. Me tuemme aktiivisesti kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tätä asiaa vievät eteenpäin. On tärkeää, että lähtökohtaisesti hyväksymme syrjimättömyyden – kaikessa yhteiskunnassa. Yhteiskunta on ikääntymään päin ja varmasti muutaman vuoden kuluttua meillä on 120 miljoonaakin ihmistä, jotka hyötyvät suoraan tästä lainsäädännöstä. Eli haluaisin ottaa muutaman seikän esille, jotka voitte edellisiä tässä yhteydessä. Ensinnäkin täytyy miettiä direktiivin soveltamisalaa. Meidän täytyy määritellä tuotteiden palveluiden kirjo, joka tulisi mukaan. Tässäkin Mielestäni tärkeää on se, että me määrittelemme lainsäädännön piirin tulevat alat. Lisäksi me tarvitsemme selkeät, yksinkertaiset merkintäkäytännöt mukana oleville tuotteille ja palveluille. Sitten liiallinen hallintorasite, se on tärkeä kysymys, mutta minä uskon, että tämä uusi lainsäädäntö ei riittävästi määrittele niitä parametreilla määritellään tämä liiallinen rasite. Siksi EDFM-näkemykset ovat hyvä panna korvan taakse. Olen totta kai valmis keskustelemaan teidän näkemyksistänne, että voidaan hyväksyä lainsäädäntöä, jonka myötä kaikki kansalaiset voisivat osallistua yhteiskuntaan, olipa heidän vammansa minkälainen tahansa. Odotan mielenkiinnolla keskustelua varjojen ja kaikkien osallisten kanssa. Annelien von Boisset. Von Boisset. Kiitoksia Viki. Ensinnäkin mm, näille sidosryhmille, jotka täällä ovat paikan päällä minun mielestäni. Kyseessä on erittäin tärkeä asia ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että mahdollisimman moni, joka on vammainen, mm, ansaitsee mahdollisuuden toimia esteettömästi. Mutta olen samaa mieltä siinä, mitä Andreas totesi aiemmin, että suhteellisuutta ei kannata unohtaa. Esimerkiksi äh, liikun, äh, liikenne on otettu esille nämä äh, lippukoneet, joiden avulla äh, lippuja ostetaan, se, että kaikista niistä tehtäisiin esteettömiä, No silloin voidaan esittää kysymys, mikä on äh, oikea suhtaisuus tässä suhteessa. Äh, ihmiset yhä vähemmän käyttävät äh, näitä lipuautomaatteja ja hyödyntävät appeja ja sovelluksia paljon enemmän. Ja olen myös vammaisfoorumin kanssa samaa mieltä siinä, että tähän todetaan ratkaisua. Mikä teille olisi se oikea määrä, että esimerkiksi yksi lipuautomaatti olisi esteetön. Olen kuullut, että useilla lentokentillä tai juna-asemilla on jo erityinen henkilö, joka auttaa vammaisia. En siksi ymmärrä, miksi meidän tulisi tällaista asiaa viedä eteenpäin, koska siinä oikeasuhtaisuus puuttuu. Ja sen jälkeen Business Europein ja vammaisfoorumin puheenvuorojen jälkeen meidän täytyisi katsoa myös sitä, että miten pitkälti olette samalla mielellä, että ette vie että viette eteenpäin samoja asioita. Tässä on tiettyjä rajoitteita. Jotkut sanovat, että on vaikea saada aikaiseksi sellainen kehitys, että kaikki on kaikille esteetöntä. Minä uskon, että jos me haluamme kehittää jotain sen kalaista, niin silloin hinnat, jotka siitä aiheutuvat kuluttajille, voivat nousta valtavasti. Eli haluaisin kuulla ajatuksenne tästä. Ja lopuksi huomio sen suhteen, mitä Andreaskin totesi aiemmin. Minun mielestäni tämän E-merkin hyödyntäminen sen avulla ilmaisu, että tuote vastaa esteettömyysvaatimuksia. Olisiko paraa, parempi pohtia toisenlaista merkinnöintiä kuin tätä? Kiitoksia. Puheenjohtaja, onko täällä ketään kuvasta? vihreästä EFDDstä. Ja sitten muut puhujat. Eli jos teillä on puheenvuoropyyntöjä. Jos joku muu vielä haluaa puheenvuoron, niin näyttäkää Catherine Styler. Äh, um, Kiitoksia puheenjohtaja kiitos kaikille niille, jotka puhuivat. Tämä ehdotus on ollut jo pitkään tulossa. Kun ihmiset puhuvat kustannuksista, niin miestä se on uskomatonta. Emme me puhu kustannuksista, jos ei, mitä, jotka syntyy siitä, jos ei tehdä mitään. Kun menemme eteenpäin, meidän on tehtävä tästä asetuksesta sopiva tulevaisuuteen. Meidän on katsottava tulevaisuuteen eikä vain reagoitava. Meillä on mahdollisuus tähän. Jotkut liike-elämän kommentit ovat mielestäni sellaiset, että niissä ei ole laisinkaan nöyryyttä, koska osa tätä ongelmaa, ja minua kiinnostaisi tietää, onko Business Europeilla jonkinlainen vammaisten asioiden alaryhmä, koska mielestäni tämä on loukkaus uhkaavaa, miten eh, te kohtelette vammaisia. Vammaiset ovat eh, kuluttajia ja asiakkaita ja heidän määränsä lisääntyy. Jossain vaiheessa Business Europein täytyy eh, jossain vaiheessa ottaa ottaa vammaisten oikeudet ja esteettömyys vakavasti, joten olin erittäin kiinnostunut herra Grant kuulemaan enemmän järjestöstänne ja siitä, miten käsittelette vammaisuutta järkevällä, edistyksellisellä ja osallistavalla tavalla ja minä vähän epäilen liike maailman näkemyksiä vammaisista, mutta kun minä työskentelin erään Ähm, pyörätuolin käyttäjän kanssa. Äh, vuosina 1997-1999 Euroopan parlamentissa ja tutustuimme tällaiseen esteettömään bussiin ja kävi sitten ilmi, että pyörätuolen käyttäjät eivät pystyneet tätä bussia käyttämään. Joten meidän täytyy varmistaa, että esteettömyys todella toimii käytännössä vammaisille Euroopan unionissa. Odotan, että teemme yhteistyötä, jotta todella asetamme itsellemme tavoitteen ja katsomme mahdollisuuksia ja ongelmia. Kiitoksia. Kaja Speak. Kajakala seuraavana. Puhuu Kajakalaksena. Actually. Ihan tosissaan. Ei kun puhun ihan niin kuin kaikki muutkin meidän ryhmässä juuri nyt. Minulla olisi kysymyksiä puheenvuoroihin liittyen. Ensinnäkin EDFlle. Totesitte, soveltamisalan olevan liian suppea, että pitäisi sitä kasvattaa. Mutta halusin nyt ymmärtää, miten laajentaa, ettei siitä tule sitten epämääräinen. Business Europelle muutama kysymys. Totesitte, että erotus oli jo tulkinnanvarainen, mikä saattaa käytännössä luoda esteitä ja kun markkinavalvontaviranomaiset uusia säännöksiä ryhtyvät tulkitsemaan. Mitä tähän sitten ehdotatte? Olisi kiva kuulla. Komissiollakin ajatus siitä, että lähdetään vähän pienemmästä ensin liikkeelle. Mitä mieltä olette tästä hallintorasitteesta? Kolmanneksi, selvästi hylkäätte sen, että kaikissa tuotteissa palveluissa tämä huomioitaisiin lähtökohtaisesti. Mutta miten tämä, tämä voidaan joissain tuotteissa hyväksyä, kun kuitenkin lähdetään pienemmästä päästä? Thank you. I, I guess I have a couple of comments. Minulla itsellänikin on muutama kommentti. Minusta oli oikein hyvä tämä teidän ehdotus, että on ihan tässä päästä ostamaan lippujunaa, jos ei junaa sitten itse kuitenkaan kykene menemään. Olemme puhuneet siis estettömyydestä laajalta pohjalta lähtien. Se, millä tavalla avataan mahdollisuuksia kaikille, ei vain joillekin. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että tämä kaikki toimii. Mutta kuten kaikessa lainsäädännössä, meidän täytyy myös varmistautua siitä, ettei se ole ristiriidassa muiden lainsäädäntöalueiden kanssa. Ja olen kuullut kommentteja siitä, että meidän täytyy toimia hyvin tulevaisuutta silmällä pitäen, niin ettei jumiuduta vain vanhaan teknologiaan. Ja minulla oli aivan erityinen kysymys, joka koski nimenomaan Me, ja mehän olemme puhuneet tuoteturvallisuudesta, mutta emme odota, että joka ikisen tuotteen täytyy sisältää tällainen tyyppihyväksyntämerkintä. Jos haluamme, että kaikki tuotteet ovat esteettömiä näillä toimialoilla, täytyy neidenkin käydä tämä byrokraattinen prosessi läpi. Se on yksi näistä asioista, joka minua häiritsee. Eli miten pitkälti esteettömyyden täytyy rinnastua korkean tyyppihyväksyntä, yhdenmukaisuustason toteamiseen, byrokraattisen eh, byrokratian käyttämiseen ne tuotteet, joista olemme erityisen huolissamme turvallisuuden puolelta. Onko siis tässä nyt järkeä? Eli vai joillakin tuotteilla oletetaan olevan tällainen yhdenmukaisuus eh, vaatimus täytettynä. Näin no, nyt puheenvuoron muille puhujille ja käännetään tämä äh, puhujärjestys toiseen suuntaan, eli vammaisfoorumi saa viimeisenä puheenvuoron. Kiitos. Then the commission. Patrick. Thank you, Chair. So, uh, firstly I'll take uh, the question. Eh, kiitoksia. Ensin tämä kysymys CE-merkinnästä. Varmasti tiedätte, CE-merkinnät eivät ole kuluttajille, vaan yrityksille. Ne eh, osoittaa, että he uskovat, että heidän tuotteensa eh, vastaa tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä. Kyllä se sekoittaisi asiat, jos soveltaisimme sitä myös esteettömyyteen. Pääsyy tälle on se, että CE merkintä koskisi myös tuotteita, jotka ovat tämän äh, direktiivin soveltamisalan ulkopuolella. Siis sitten meillä olisi äh, CE-merkintä, joka koskee tuote, turvallisuutta ja ympäristöä ja sitten se merkintä, jossa otetaan huomioon myös esteettömyys. Tämä on tärkeää, koska pitää pystyä tarkistamaan, onko CE-merkintä laitettu korrektilla tavalla. Eh, eli tämä tulee sitten aiheuttamaan sekannusta yrityksille Lisäksi kiinnitän huomioon siihen, että tämä direktiivi koskee myös palveluja. Me emme tiedä, miten palvelun pitäisi merkitä CE-merkinnällä. E, miten CE merkitään esimerkiksi nettikauppa. Sitten tämä lähestymistapamme Tämä tulee tietenkin vaikuttamaan eh, ratkaisujen hintoihin, joita yritykset vievät markkinoille. Hintaan vaikuttavat monet eri asiat, mutta aina on joku ryhmähinta, jonka yritykset eh, luovat ollakseen lainsäädännön, eh, joka syntyy siitä, että noudatetaan lainsäädäntöä. Jos yhtäkkiä pitää soveltaa kaikkia näitä uusia ratkaisuja, yhtäkkiä, niin tietenkin kustannukset tulevat nousemaan. Tämä yksi malli sopii kaikelle, ei mielestäni toimi. Design for all on valinta, jonka monet yritykset voivat valita, mutta se, että se on pakollista, ei ole meidän mielestämme sopivaa. Se on myös epäselvää, miten tämä määritellään tällä hetkellä Design for all määräyksessä. Pitääkö olla täysin esteettömyys eti, kun laittaa tuotteensa ja palvelunsa markkinoilla vai voiko saada jonkinlaista teknologiaa, joka on yhteensopiva myöhemmin esimerkiksi tällainen ruudunlukija tietokonetta varten. Ja sitten kommentit Business Europeista ja miten me lähestymme tätä. Meille tämä on erittäin äh, vakava kysymys Meillä on sosiaaliasiain eh, yksikkö, se tarkastelee näitä asioita. Ne ovat eh, asiantuntijoita siinä, mitä yhteiskunta tarvitsee, mitä mm, yritykset tekevät. Minä olen sisämarkkinayksiköstä. Me katsomme tätä mm, sen näkökulmasta, miten tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin. Tämä on klassinen äh, uusi lainsäädäntö. Puhumme markkinavalvonnasta, yhteensopivuusarvioista. Nämä vaikuttavat sisämarkkinoihin. Kustannukset, sen kustannukset, ettei tehdä mitään, niin minä kyllä varovaisesti sanoisin, että yritykset tekevät jo hyvin paljon. Minä yritin selittää tämän aluksi vain siksi, että meillä ei nyt ole lainsäädäntöä, se ei tarkoita, etteikö mitään tehtäisi sitten äh, ajatuksesta, että olisi joku toinen merkintä kuin CE-merkintä, niin äh, minä vähän varoittaisin tästä, koska tietenkin jos meillä on esteettömyysmerkintä tuotteessa, niin se voi olla ehkä esteetön äh, tietynlaisille kuluttajille vai ryhmälle A, mutta se ei ole esteetön ryhmälle B. Eli jos meillä on vain yksi merkintä, niin se ei ole hyödyksi usealle erilaiselle kuluttajaryhmälle. Lisäksi esteettömyys on joustavaa, sillä varten tarvitaan innovaatiota ja parannusta tulevaisuudesta. Emme voi vain laittaa jotain leimaa johonkin ja sanoa, että siinä kaikki mitä voimme tehdä, mennään kotiin. Me olemme sitä mieltä, että tällainen merkintä ei käytännössä toimisi. Ja sitten lopuksi taakasta. tällainen yten vastaavuusilmoitus pitäisi olla tuotteista ja myös palveluista. Tämä kaikki liittyy vaatimusten mukaisuusilmoitus me eh, luomme tässä nyt enemmän taakkaa yritykselle. Eh, tuottajien on tehtävä tämä vaatimuksenmukaisuusilmoitus kaikkien näiden uusien esteettömyyskriteerien pohjalta ja selittää, miten heidän tuotteensa eh, vastaavat näitä esteettömyyskriteereitä, jotka löytyvät ehdotuksen liitteestä. Yksi sitten tuojien ja jakelijoiden on varmistettava, että tämä kaikki on totta. pk tämä on suuri huolenaihe, erityisesti sähköisen kaupan alalla. Tämä on todella suuri mahdollisuus mahdollisuus pk-yrityksille tarjota palveluja ja tuotteita rajat ylittävästi, mutta tämä luo lisätaakkaa pk-yrityksille. Tämä ei ole niille niin helposti toteutettavissa saman tien. Ja tämä poikkeus, joka annettiin esimerkiksi pk-yritykselle, se on itse asiassa liian suuri taakka. Pk-yrityksen täytyy tehdä niin paljon Äh, hakeakseen tuota poikkeusta, ettei se ole suhteellista käytännössä. Äh, PK-yrityksen täytyy jokaiselle markkinavalvontaviranomaiselle kertoa, missä hänen tuotteensa on markkinoilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin sitten vammaisfoorumilla on varmasti riittävästi aikaa vastata näihin eri näkemyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Meiltä kysyttiin, onko niin, että Euroopan vammaisfoorumissa EDFssä olemme miettineet, miten voidaan täytäntöönpanna säädöstä. Me olemme sitä mieltä, että kun ajatellaan jonkin tuotteen elinkaarta, niin se on erittäin tärkeää huomioida. Selitän tarkemmin. Esimerkiksi varmastikin leipuri muuttaa tuotteita, vähän nopeammassa tahdissa kuin jos ajatellaan autoa. Eli kaikki tämäkin on huomioitava. Jos jollain rautatieasemalla on vain yksi tämän tyyppinen lippuautomaatti, niin varmasti siitä tulee ongelmia. Mutta jos kaikki lipunmyyntiautomaatit toimisivat vammaisten näkökulmastakin, se olisi hyvä asia, koska ei pitäisi sitten jonottaa yhden automaatin luona. Se helpottaisi kaikkien elämää. Eli voi valita minkä tahansa lipunmyyntiautomaatin millä tahansa asemalla. Varmasti tässä tarvitaan vielä muutama vuosi ennen kuin lipunmyyntiautomaatitkaan katoavat asemilta. Varmasti junalippujen lipunmyyntiautomaatitkin voitaisiin suunnitella esteettömiksi ja niiden tulisikin olla esteettömiä kaikille. Minä kuulin myös huolta siitä, että hinnat nousisivat Business Europe on arvioinut, että näin kuluttajahinnat nousisivat. Kyse on kyse kuitenkin valtavirran tuotteista, yleisistä tuotteista, jotka on tarkoitettu kaikille ja niiden pitää olla myös estettömästi tarjolla kaikille. On kyse miljoonista tuotteista. Eli tämä pitäisi koskea kaikkia tuotteita niin päästettömäksi tekeminen ei tarkoita sitä, että tuotteet sen kalliimpia olisivat. Tässä ehkä vain pelotellaan kuluttajaa. Se ei ole kuitenkaan asiallista. En usko, että esteettömyys on sen kalliimpaa, jos se tuotannon alusta lukien jo huomioidaan miten huomioida paremmin käyttö. Esimerkiksi rakennuksissa esteettömyyttä on hyvä miettiä. Meidän täytyy myös huomioida tämä lainsäädännössä. Eli tarvitaan pakolliset puitteet, jotka koskisivat koko Eurooppaa. ja se velvoittaisi näin ollen myös jäsenvaltioita. Kun puhutaan kiinteistöistä, julkisista paikoista, rakennuksista, jotka olisi toteutettava esteettömästi, mutta vammaisten liike on kyllä hyvinkin kärsivällinen. Voimme porottaa vaikka parikymmentä vuotta, kunhan eteenpäin päästään rakennusten suunnittelussakin. Voimme kyllä odottaa, mutta totta kai kun rakennetaan uusi rakennus, sen on oltava esteetön, tai kun uusi asema rakennetaan, senkin on oltava esteetön. Mutta me olemme kyllä valmiita odottamaan, kunhan muutokset on pystytty tekemään esteetön ympäristö on paras ympäristö myös rakennetussa ympäristössä, vaikka toki täytyy noudattaa myös oikeasuhtaisuutta. Sitä paitsi on olennaista myös nähdettävä vapaan liikkuvuuden näkökulmasta. Se täytyy taata koko Euroopassa. Me tarvitsemme puitteet, jotka koskisivat ensinnäkin julkisia laitoksia. Eli aivan konkreettisesti Pitäisi taata se, että ensin julkiset rakennukset peruskorjattaisiin. Voi nyt, että esititte hyvän kysymyksen liittyen lain valintaan tai ristiriittoihin eri lainsäädäntöjen välillä. Siksi esteettömyyden on oltava mukana horisontaalisesta kaikessa lainsäädännössä. tämän tuolla täydennyksenä sille, mitä jo on olemassa. Toivottavasti parlamenttikin saa tilaisuuden hyväksyä hyvää esteettömyyslainsäädäntöä, joka koskisi kaikkia Euroopassa. Vammaisten etujärjestöt eivät tietenkään halua lisää virkavaltaisuutta, se on jo muutenkin vaikeaa vammaisen näkökulmasta. Me olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että yritykset voisivat toimivat ilman, että ne hukkuisivat paperisotaan. Meidän täytyy kantaa huolta, että kaikki on selvästi näkyvissä ja että käytetään ponnisteluja sen hyväksi, että esteettömyys toteutuisi aidosti. Sitten mitä tulee mukaisuus, vakuutukseen on ihan hyvä asia myös esteettömyydessä. Oikeastaan kaiken pitäisi olla esteettöntä, eli ei-esteettömät tuotteet olisivat poikkeus. Eli tämä on minun ajatuskulkuni. Minua huolestuttaa hieman elinkeinoelämän asennoituneen esteettömyyssäädökseen. Elinkeinoelämän ja valmistajien olisi sitten meille osoitettava, missä ongelmia syntyisi, missä tulisi vastaan rajoja. Se ei edusta kuitenkaan vammaisten käsitystä. Mutta uskon, että elinkeinoelämäkin pystyy kyllä pääsemään eroon näistä esteistä. Varmasti voidaan tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan ja parlamentin kanssa, jotta voidaan hälventää kaikki pelot, joita ehkä keskustelun kuluessa on syntynyt. Me pystymme kyllä rakentamaan yhdessä esteettömän Euroopan näin eurooppalaiset yrityksetkin saavat mahdollisuuden kantaa kortensa kekoon estettömän Euroopan puolesta. Jos jäämme odottelemaan, että vapaa kilpailu sen hoitaa, niin varmasti vielä kymmeniä vuosia joudutaan odottamaan. Jos olisi jo jääty odottelemaan lainsäädäntöä pelkästään, niin me olisi varmaan mitään saaneet aikaan. Eli kilpailu on ihan hyvä asia, sitä tarvitaan. Mut, ja vain sitä myöden päästään eteenpäin myös teollisuudessa, kun innovatiivisia tuotteita luodaan. Mutta tätä varten tarvitaan kuitenkin omat puitteet, jotta myös valmistuksessa mietittäisiin esteettömyyttä. Olemme iloisia siitä, että parlamentti on tarttunut tähän ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt. Estettömyyteen keskittyen varmasti meidän käsityksemme mukaan voimme taata tarvittavat puitteet. Näin voidaan vahvistaa ja kehittää innovointia. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne. Olemme iloisia, että saamme mahdollisuuden tulla tänäänkin tänne. Olemme teidän käytettävissänne työn jatkamiseksi, sen takamiseksi, että voidaan hälventää kaikki pelot ja huolet ja saadaan niistä Eurooppa kaikille. Thank you very much. I think we all share in that hope. Kiitoksia kovasti. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä ja se halutaan muuttaa myös todellisuudeksi tehokkaalla tavalla. Nyt pyytäisin komissiotakin käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kuka siellä on puheenvuorossa? Ima Placencia. Miss Placencia. Ima Placencia, thank you. Se on tämä Inma. Okay. So first of all... Uh, niin, ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on järjestänyt tämän keskustelun, joka tarjoaa meille hyvin mielenkiintoisia erilaisia näkemyksiä ja Voisitko puhua vähän kovempaa mikrofoniin? Okei. Okay. So, kuuluuko nyt paremmin? Hyvä. Ähm, niin, halusin kiittää parlamenttia tämän keskustelun järjestämisestä ja äh, niistä erilaisista mielipiteistä, jotka olemme kuulleet. Haluaisin tässä lyhyessä puheenvuorossa käsitellä joitakin niitä asioita, jotka on nostettu esiin tänään. Ja olen, yritän selittää tämän ehdotuksen sisältöä ja sen tavoitteetta, sen muotoa. Me yritämme saada aikaan toteutettavan ja realistisen ehdotuksen jotta liike-elämä pystyisi eh, tuottamaan eh, palveluita ja eh, tuotteita, jotka ovat esteettömiä niin, että saadaan aikaan paremmin toimivat sisämarkkinat ja vammaiset voisivat hyötyä näistä tuotteista. Tämän takia tämä ehdotus on valinnut tiettyjä hyvin tunnettuja sisämarkkinavälineitä. Ehdotus käyttää esimerkiksi yleisiä, mutta toimivia esteettömyysvaatimuksia ja standardeja silloin, kun tarvitaan enemmän yksityiskohtia esteettömyydestä. Se käyttää markkinavalvontaa ja myöskin CE-merkinnän kautta tehtyä omaa vaatimuksenmukaisuusilmoitusta, mutta tämä malli otetaan käyttöön eri tavalla tuotteiden ja palveluiden kohdalla. Olemme ottaneet huomioon sen, että tuotteissa on CE-merkintä ja sitä varten on olemassa jo malli, mutta palvelut eivät. Joten äh, internetkaupan ei tarvitse pitää, sillä ei tarvitse olla tällaista CE-merkintä. Me äh, pyydämme sitä, että käyttöohjeessa selitetään äh, esteettömyyskysymykset. Ja mm, Tämä ehdottomuus vaatii, että kaksi eh, tietoa annetaan kuluttaja, kahden tyyppistä tietoa. Ensinnäkin eh, tuotteen tai palvelun esteettömyydestä niin, että kuluttaja voi valita. Ja sitten käytettävissä olevaa eh, tietoa siitä, miten tuo tuote toimii niin, että vammaiset voisivat sitä käyttää. CE-merkintä ei ole tarkoitettu kuluttajille, kuten aivan oikein täällä on sanottu. Se on viranomaisille. Se osoittaa, että noudatetaan EU-lainsäädäntöä. Se on hyvin tunnettu väline ja sillä tavoin äh, esteettömyyslaki sitä äh, käyttää. Äh, vammaisille on annettava riittävästi tietoa, jotta he voivat tehdä oikeat valinnat ja saada tarpeisiinsa parhaiten sopivan esteettömän tuotteen. Ja äh, nyt haluaisin korostaa tämän ehdotuksen joitakin vahvuuksia. Ensinnäkin se tuo johdonmukaisuutta eri alojen välillä tietyissä elementeissä. Katsotaan tulevaisuuteen äh, aloilla, jossa tarvitaan esteettömyyttä ja jossa se täydentää olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä. Otan tässä esimerkkinä liikenteen liikenteen määräyksessä on kyse avustamisesta, miten autamme vammaisia. Suurin osa niistä ei käsittele esteettömyyttä tällä hetkellä. Esteettömyyslaki täydentää tätä vaatimalla esimerkiksi sitä, että nettisivut ja itsepalveluautomaatit ovat esteettömiä. Tämä alue sektorirajat ylittävästi, koska Nettisivujen saavutettavuus, esteettömyys, sen täytyisi olla riippumaton alasta. Liikenteessä multimodaalisuudesta on tulossa tärkeä kysymys. Ostaa lipun ratikkaan, metroon, bussiin, raita, rautatielle ja tuo sama lippu sitten oikeuttaa myös muihin liikennevälineisiin. Siksi yhteiset vaatimukset eri sektoreille on tärkeä. Toinen vaatimus liittyy kysyntään ja tarjontaan. Esteettömyyttä yritetään saada aikaan silloin, kun sitä ei ole alusta asti ollut, ja siksi samat vaatimukset esitetään taloudellisille toimijoille että, ja julkisille viranomaisille, kun julkiset viranomaiset ostavat esteettömiä tuotteita ja palveluita rahoitettavat EU-määrärahojen kautta näitä. Kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittaminen toivottavasti stimuloi markkinoita. Ja sitten tämä prosessi orientoitunut täytäntöönpano. Eivät pelkästään markkinavalvontaviranomaiset ole tärkeitä tässä täytäntöönpanossa. Ensin on tällainen oma ilmoitus ja luotetaan siihen, että taloudelliset toimijat sanovat siinä, että he noudattavat sääntöjä. Sitten on tarkastuksia. Markkinavalvontaviranomaiset tekevät näitä tarkastuksia. Ja toivomme, että näitä ei, tätä ei tarvita, mutta jos tämä ei toimi, niin sitten kuluttajat voivat ryhtyä toimiin kansallisen lainsäädännön puitteista Tämä on hyvin oikeasuhtainen prosessi, joka toivottavasti varmistaa esteettömät tuotteet ja palvelut markkinoilla. Sitten tämä Design for All ja esteettömyys kaikki. Jäsenvaltiot ovat ratifioineet tämän YK yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, niin on EUkin. Ja tässä yleissopimuksessa määritellään vammaisten oikeudet ja artikla 9 estettömyydestä sanoo, että jotta vammaiset voisivat hyödyntää näitä oikeuksia, tarvitaan esteettömyyttä. Esteettömyys on ennakkoedellytys. Ja jotta jotta voitaisiin saavuttaa tämä tavoite, että on yhtäläiset oikeudet esteettömyys voidaan saavuttaa tällä Design for All lähestymistavalla. Eli tarkoitus on, että yritetään saada aikaan sama ratkaisu kaikille, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin voi olla täydentäviä ratkaisuja, esimerkiksi avustus, tai tietynlaiset apulaitteet. Äh, annanpa tästä esimerkin. Tarkoituksena on luoda bussi, joka on sellainen bussi, niin, että kaikki voivat käyttää samaa sisäänkäyntiä, ei bussia, jossa on vain hissi ähm, äh, vammaisille äh, tarkoitus olisi, että kaikilla olisi kännykkä, josta voidaan soittaa hätänumeroon, eikä niin, että olisi jotain kalliimpia laitteita, joita voidaan käyttää vain alueellisesti tai paikallisesti. Kuitenkaan tämä ei poista sitä mahdollisuutta, että on tällaisia avustamiseen perustuvia ratkaisuja. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin verkkokaupan alalla maailma on menossa kohti mobiilipalveluja ja nämä estettymisvaatimukset, jotka asetamme esteettömyyslainsäädäntöön varmistavat ja helpottavat sitä tapaa, jolla maailma liikkuu kohti mobiilipalveluja. Vaatimukset, haluan kertoa teille, että ne ovat tasapainoiset ja niillä yritetään saada aikaan hyvin vaikea tasapaino. Me yritämme olla nöyriä tässä, koska tasapainon saavuttaminen on vaikeaa. Joustavuuden ja tarkkuuden välillä joustava täytyy olla, jotta voidaan varmistaa innovaatioita ja tarkka äh, on oltava, jotta varmistetaan äh, lainsäädännön noudattaminen ja täytäntöönpano. Emme halua olla määräviä, vaan saavuttaa tämä äh, tasapaino joustavuuden ja tarkkuuden välillä, koska me asetamme hyvin paljon merkitystä lainsäädännön noudattamiselle, mutta myös innovaatiolle ja tämän alan kehittymiselle. Päätän puheenvuoroni tähän ja halusin vain sanoa, että mielellämme vastaamme lisäkysymyksiin. Kiitoksia. Um. Kiitoksia kovasti. Olin ajatellut, että tämä keskustelu kestää kymmentä, kymmentä vaille kymmeneen. Kello on nyt niin paljon. Kaija Kallastarona. Kiitoksia kaikille puheenvuoroista. Se, mitä sanoin alussa, on tärkeää. Meidän täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi tasapaino näiden eri huolenaiheiden välillä. Esittelijä pyrkii nimenomaan tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitos vielä kerran kaikista näistä puheenvuoroista. Näyttää siltä, että kommenteissanne olette selventäneet joitakin niistä kysymyksistä, jotka muut ovat ottaneet esille tässä tekstistä. Ja jos tekstinne ei ole heille selvä, niin saattaa olla, että teidän kannattaisi myös keskustella esittelijän kanssa siitä, millä tavalla teette nämä mm, näkemyksenne selvemmäksi. Sillä minusta on helpompi, että näitä näkemyksiä selvennetään alusta lähtien, eikä odotella sitä varten pelkästään trilogia saapuvaksi. Ja nyt päästän täältä vieraat pois ennen kuin siirrytään käsittelemään seuraavaa kohtaa. Although you are very welcome to stay, should you wish to. Tietysti saatte jäädä, jos haluatte. possibly ask people who are not staying for the next item? Pyytäisin, että ne, jotka eivät jää tänne seuraavaa ö, kohtaa kuuntelemaan, niin lähtisivät pois täältä huoneesta. Se olisi äärimmäisen hyvä. Meillä on nimittäin paljon ihmisiä, jotka haluavat ottaa osaa seuraavaan keskusteluun. next item on the agenda. Seuraava kohta esityslistalla koskee tarkistelun käsittelyä Daltonin mietinnöstä moottoriajoneuvojen ja niiden peräneuvojen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien komponenttien edellisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Dalton on esittelijänä 933 tarkistusta. Ja ei hätää, ei hätää, saatte kaikki käyttää puheenvuoron. annan Joltsenille puheenvuoron. Ja jos voisitte nyt siellä huitoa vähän, niin näin, kuka haluaa käyttää puheenvuoron. on ole hyvä. Alle viiteen minuuttiin, jos kykenet. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minusta on kyllä hyvä, että vihdoin nyt ryhdytään käsittelemään tämän ehdotuksen sisältöä. Haluan ottaa kantaa tähän aikatauluun sillä siinä suhteessa meillä on ollut muutoksia. Envi ja äh, eivät ole saaneet hommian hoidettua yhdessä ja siitä syystä ne ovat hyvin hitaasti esittäneet lausuntoja ja meidän on täytynyt lykätä eteenpäin loppuäänestystä tästä asiasta 26.1. asti. Olen kyllä hiukan pettynyt tästä, koska se on 364 päivää sen jälkeen, kun komissio on oma näkemyksensä tästä asiasta julkaissut. Ja ihmiset ovat vuoden odotelleet meiltä vastausta tähän kysymykseen siihen, mitä on tapahtunut äänestyksestä muiden kanssa. Ja meillä on tähän hurahtanut kokonainen vuosi. Nyt kannattaa kyllä päästä vauhtiin. Ja minun mielestäni tämä on kyllä ehdoton viimeinen määräaika ja nyt täytyy hoitaa asia. On totta, että meillä on paljon erilaisia tarkistuksia, mutta hyvin monet niistä puuttuvat vain yhteen asiaan, joka koskee virastokysymystä, sitä, että onko sellainen vai ei. Ja tämä on yksi asioista, joten toivon, että voimme sitä käsitellä, mutta todennäköistä on se, että sitä ratkaista ilman äänestystä. Ja näin meillä on vain 450-460 tarkistusta. Lainsäädäntökysymyksessä ei ole mitenkään hirvittävän paljon. Olen melko varma siitä, että suhteellisen nopeasti tästä asiasta päästään läpi ja toivottavasti sitten varjoesittelijät voivat tulla vastaan näiden päivämäärien suhteen. Me tarvitsemme useita kokouksia ja näistä yksittäisistä tarkistuksista toteaisin, että puolet liittyy virastoon. Monissa muissa kysymyksissä kuitenkin olen sitä mieltä, että meillä on hyvä kompromissipohja. Ja samalla olen sitä mieltä, että meillä on ollut väärinkäsityksiä useiden näiden alkuperäisten ehdotusteni suhteen, sillä niissä olen vienyt pitkälti näitä komission valtuuksia uusille foorumeille – ja äh, valvomassa niitä hieman tiukemmin. Eli tämän seurauksena olen esittänyt muutaman lisätarkistuksen, jotta komission rooli foorumilla tehtäisiin paljon selkeämmäksi ja varmistettaisiin siitä, että se on todellinen elin, joka ottaa huomioon näitä huolenaiheita, joita parlamentissakin on esitetty. Ja näin ollen ensimmäinen suositus, jonka olen tehnyt, koskee sitä, että formisuosituksia suosituksia täytäntöön pannaan ja että foorumi on todella elin, jolla on valtaa. Eli näin ollen ähm, tyypihyväksynnät kulkisivat sen kautta. Tämä on samankaltainen tarkistus kuin mitä vihreät ja sosiaaliset ovat esittäneet. Toivon siis, että kykenemme pääsemään jonkunnäköiseen sopimukseen tästä kysymyksestä, joka sen mukaan mitä minä näin tarjoaa nyt komissiolle jotain todellista valtaa. Se, mitä välttämättä ei saavuteta viraston kautta. Toivottavasti asiasta voidaan siis käydä keskustelua ja luonnollisestikin tässä on useita muita kysymyksiä vielä auki foorumin suhteen, millä tavalla se muodostetaan, millä tavalla se osallistuu, koko kustannuksiin liittyvä kysymys, se millä tavalla rahoitetaan markkinavalvontaa, se on avainkysymys, korjaus, korjaamokysymykset yksityisyrittäjiltä ja se, millä tavalla markkinavalvontaa tehdään, mikä on tasapaino myöskin kansallisen ja EU-markkinavalvonnan välillä. Nämä ovat nämä pääkysymykset tarkistuksissa. Ne ovat kaikki tulleet esille sekä niissä, tai itse olen esittänyt, että kollegat. Ja nyt mielelläni jään odottelemaan niitä kommentteja ja näkemyksiä, joita kollegani täällä esittävät ja palaan sitten tähän asiaan myöhemmin täällä. I'm going to go through, we've got a number of speakers, I'm going to try and ask you to speak. No, tässä useita puhujia. Yritän pyytää teitä äh, puhumaan noin kaksi minuuttia kerrallaan. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää tehdystä työstä. Minäkin ottaisin esille vain sen asian, että en ole kauhean tyytyväinen määräaikojen pidentämiseen, varsinkaan työhön Envi- ja Tran-valiokunnissa. Meidän pitäisi nyt tehdä kaikkemme pitäksemme kiinni määräajoista. On tosi, tosi tärkeä asia kyllä. Tuen myös komission työtä. Ja on hyvä, että se saa lisää valtaa me tarvitsemme yhtäläiset säännöt kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Virastosta puheen ollen emme tue uuden laitoksen viraston perustamista. Parempi käyttää nykyisiä laitoksia. Parantaa yhteistyötä paremminkin jäsenvaltioiden kesken. Eli me tuemme tässä esittelijän kantaa luoda foorumi vertaisarviointia nykyisten itsetunnollisten puitteiden parempaa käyttöä. Maksurakenteesta sitten tuen sitä, että se jaetaan ensinnäkin, mitä tulee todellisissa ajolosuhteissa tuleviin päästöihin ja sitten tuotteet erikseen, mitä tulee markkinoihin, niin Valtiot markkinavalmasta kyllä hoitavat kustannukset. Tarvitsemme tehokkaan järjestelmän, Aina on puhuttu myös kustannusvaikutuksista kansalaisille ajatella. Siksi tuen sitä, että saadaan aika tehokas järjestelmä. Näin lisäämme myös kansalaisten luottamusta, mistä myös kenkä edelleen puristaa. Crystal Kiitoksia. Minäkin haluaisin ensin kiittää esittelijä Radoltonia siitä, että hän on siirtänyt tätä aikataulua tai määräaikaa meidän työllemme. Se on tärkeää. Minä sain esimerkiksi vasta tänä aamuna tarkistusten käännökset omalle kielelleni, joten minulla ei ollut mahdollisuutta käydä niitä läpi. Ja vaikka tämä nyt ehkä viivyttää muiden valiokuntien työtä, niin tämä on monimutkaisempi asia kuin miltä se näyttää ja miltä se vaikuttaa. Joten kiitoksia tästä. Ja meidän täytyy sitten katsoa, mitä voimme tehdä. On totta, että tarkistusten enemmistö, minun ryhmäni tarkistusten enemmistö on se, että yritetään luoda EU-virasto. Me olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on hyvä lähtökohta, mutta meidän tulisi vielä vahvistaa EU-valvontaa enemmänkin kuin mitä komissio yrittää ehdotuksessaan tehdä. Miksi? Minä olen sanonut sen aikaisemminkin, mutta äh, kun olen seurannut tutkintavaliokunnan työtä, niin se antaa minulle varsin hyvin äh, kokonaiskuvan tilanteesta ja siitä, mikä on mennyt pieleen nykyisessä järjestelmässämme. Ja äh, minä rehellisesti sanoen todellakin uskon, että me tarvitsemme jonkun, joka on riippumaton auton valmistajista, joku, joka pystyy valvomaan, että onko järjestelmä hyvä vai ei, noudatetaanko sääntöjä vai ei. Ja minä en todellakaan usko, että jäsenvaltiot kykenevät siihen tällä hetkellä. Siksi me ehdotamme virastoa. Me emme ehdota virastoa, jonka äh, tarkoituksesi tehdä äh, tyyppihyväksyntää. Sen tarkoituksena se ainoastaan äh, harjoittaa markkinavalvontaa ja joissain tapauksessa mm, keskeyttää äh, tyyppihyväksyntäviranomaisen työ, jos on tarve, äh, mutta äh, tärkeintä on, että se harjoittaa tätä tarpeellista markkinavalvontaa. En usko, että jäsenvaltiot kykenevät siihen, koska meillä ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon puheaikaa tänään, niin en jo mennä tarkistusten yksityiskohtiin, mutta minä todella pyytäisin teitä olemaan avoin ja yritetään käydä keskustelua tästä varjoesittelyiden kesken myöskin, eikä suljeta sitä saman tien ulkopuolelle tätä ajatusta EU-valvonnan lisäämisestä. Ja sanon tämän, koska tiedän, että monet ryhmät, EPB, ALDE ja niin poispäin, muissa valiokunnassa kannattavat enemmän EU-valvonnan lisäämistä, joten toivon, että voimme löytää hyviä ratkaisuja tässä, mutta vielä kerran kiitoksia siitä, että siirsitte tätä määräaikaa. Ja sallisinko pyytää vielä erästä asiaa? Ehkäpä komissio voisi myöhemmin Ähm, puhua ja yrittää selittää meille, millaista rahoitusta ne ovat ehdotuksessaan ajatelleet tälle EUn valvonnalle, koska siitä voisi olla hyötyä meidän työssämme, kun yritämme löytää tavan rahoittaa tämä järjestelmä tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Diitta Sharantsova. Minulla on tässä kolme sivua, mutta yritän puhua lyhyesti. Tiedätte, että osaan lyhyt olla. Ensinnäkin kiitos esittelijälle nyt tähän asti tehdystä työstä. Minäkin kyllä tukisin häntä siinä, mitä hän totesi jatkomenettelystä. Tärkeimmät asiat lyhyesti. Kyllä olemme samaa mieltä, että meidän täytyy vahvistaa EU-markkinavalvontaa, mutta olemme eri mieltä siitä, miten siihen päästään. En ole vakuuttunut, että virasto on paras tapa edetä. Toisaalta Täytyy miettiä, miten komissiolle voidaan antaa lisävaltuuksia autojen testaamisessa. Omissa tarkistuksissani olen esittänyt kaksi vaiheista lähestymistapaa. Ensinnäkin komissiolla on oikeus velvoittaa jäsenvaltioita suorittaa testi, jos sitä pidetään tarpeellisena, ja jos komissiolla on perustelut usko, että jokin menee pieleen, niin sitten komissio itse voi suorittaa testauksen. Tärkeintä meillä on vahvistaa foorumia tietojen vaihtamiseksi tarkistukseni menee pidemmällekin. Haluamme otsikkoa muuttaa. Ei ole vain kyse sen muuttamisesta, vaan että annetaan nykyiselle foorumille lisää valtuuksia tiettyihin tehtäviin, eikä keskustella vain tyyppihyväksynnästä sellaisenaan. Maksurakenteesta sitten komission alkuperäinen ehdotus antoi aihetta epäilyihin myös oikeudellisesti. Eli jäsenvaltioiden pitäisi päättää, miten järjestävät oman järjestelmänsä. Olen asettanut tiukat reunaehdot kuitenkin, ettei tule turistiriitoja. Tarkistuksen edellyttävät jäsenvaltioita välttävän välillisiä tai välit, suoria maksuja, kun on kyse muun muassa katsastuksesta. Sitten todistusten pätevyydestä halusimme vähän toisen päivämäärä viisi vuotta. Komission odotuksen pohjalta ei oikein sovi auton elinkaareen, eli seitsemän vuotta olisi parempi. Ja sitten loppukäyttöön tulevat autot. Tässä on kovin lyhyitä aikoja esitetty Kyse on lähinnä määristä markkinoilla ja niiden tyypistä. Ja sitten vielä lupa menettely jäsenvaltioissa. Eli tämä olisi ei kolme, vaan yksi kuukautta. Saadaan varmuutta valmistajillekin. Sitten tarkistus, vähäisiä muutoksia on tähän esitetty jäsenvaltioiden pitäisi vertaisarvio tehdä pari vuoden välein muiden jäsenvaltioiden kanssa. Me esitämme, että, että tämä olisi työryhmän tai foorumin heiniä. Ryhmämme on esittänyt myös tarkistusta 91 artiklaan. Siellä on määritelmä estolaitteisiin. Näin lyhyesti, mutta oli tärkeää käydä läpi kyllä kaikki näkökohdat. Kiitoksia kovasti. I'm going to have to steal some time from the next. No, sitten täytyy säästää aikaa seuraaviakin keskusteluja varten, koska tämä nyt on toki tärkeä, koska olemme tässä vastuuvaliokunta. Dennis de Jong ei ole paikalla. Pascal Durand. Kiitos. Minä ensimmäisenä ilmeisesti pidet kiinni kahdesta minuutista. Herra Dalton, minä olen mantereen puoleinen juristi. Minä en katso, mitä siellä hengessä on, vaan mitä on kirjattu tekstiin. Eli mitä sieltä oikein löytyy ja mitä voi lukea. Eli ymmärrän toki käsityksen, kun selitätte, ette halua muuttaa komission tekstiä, mutta konkreettisesti kuitenkin nykyehdotukset ovat sellaisia, tässä pilkotaan sitä, mitä komissio oli ehdottanut. Ja se nyt oli vähintä, mitä olisi voitu tehdä. Minä ymmärsin, että suurin ongelma on kuluttajan luottamus. Minä nyt ensinnäkin muistuttaisin, että ongelma on siinä, että autovalmistajat tarkoituksellisesti pettivät, petkuttivat ja siksi tähän jouduttiin. Ja tämä petkutus on johtanut tuhansiin sairaustapauksiin, olipa kyse terveydestä tai ylipäätään ajatellen ilmaa, jota hengitämme. Eli tästä täytyy päästä eteenpäin. Ja Dalton totesi, että valittelitte sitä, että TRAN ja Envi-valiokunnat tulevat jäljessä, mutta ehkä valiokunnat ovat kuunnelleet varsinkin emisvaliokunnat valiokunnan näkemyksiä. Sitä me peräkuulutimme, jotta päästään tästä petkuttamisen logiikasta. Ja minä haluaisin, että meidän valiokuntamme sen sijaan, että kovaa vauhtia menee eteenpäin tämä ratkaisu, joka ei ole hyvä, tarttuu aiheeseen, joka koskee miljoonia kansalaisia ja uhraa aikaa miettiäkseen, nähdäkseen mitä tapahtuu. Me olemme saaneet, te olette saaneet myös emisvaliokunnan puheenjohtajan kirjeen, mitä aiotte tehdä sen kanssa ehdotuksissanne? Ette mitään, vastaan minä. Ette te huomioi, mitä teillä on todettu tämän valiokunnan ulkopuolella. Se on vakava juttu se. Eli kyllä te lykkäsitte määräaikaa, koska minäkin otin siitä vaarin, että kirjoitin siitä, ettei tämä tämä viikolla hoidetaan, Se olisi skandaali, kun kaikki ei pysty kääntämäänkään. Eli työolot eivät ole kunnolliset. Meidän täytyy pikaisesti jo lueta, lukea näitä huonoja ratkaisuja, ole hyvä ajatus, ja minä pyydän herra Dalton, että otetaan tämä ajan ja painon kanssa, kuunnellaan emissiä, TRAN-valiokuntaa, ENVI-valiokuntaa, että päästään eroon tästä skandaalista jäsenvaltioiden ja autovalmistajien koplauksista, jotka ovat johtaneet tähän, missä nyt olemme. Um, Dennis is here now. I just, uh, Pascal. Dennis tuli paikalle. Pascal. Ymmärrän, että todettiin, että ei ollut esittelyt ja varjoja paikalla. Meidän täytyy sihteeristölle korjata, että tulee tämmöisiä kokouksia, mutta la, rauhoitutaanpa vähän, että kaikkien näkemykset tulevat kuulluiksi. Joskus tulee saman aikaan kokouksia. Tämän ymmärtävät kaikki ja tietävät. Ja varmasti tuli jo pahoittelutkin Dennis. thank you very much, Vicky, and I'm sorry to have missed. Kiitoksia oikein paljon, Vicky, ja äh, on harmi, että en päässyt äh, keskustelun alkupuolelle mukaan muista sitoumuksista johtuen, mutta minun lähestymistapani on jonkinlainen keskitien äh, lähestymistapa. Mm Uskon, että tarvitsemme aikaa käydäksemme läpi kaikki tarkistukset, löytääksemme oikean lähestymistavan samanaikaisesti. Tunnen tämän painostuksen, joka johtuu kaikista näistä julkisista keskustelusta liittyen emisiin, myöskin kuluttajapuoli, joka ei ole osa tätä tyyppihyväksyntäehdotusta, mutta yhteiskunnissamme on paljon huolta ja siksi Äh, kirjoitin sähköpostille, että vaikka kunnioitankin ähm, aikatauluja ja paljon työtä on tehtävänä, niin kyllä meidän pitäisi myös vähän edetä tässä. Äh, sisällöstä olen vihreiden kanssa vähän samaa mieltä. Se, että sanotaan, että jäsenvaltiot olivat kaikki korruptoituneita eh, tai äh, autoteollisuuden vaikutuksenalaisia ja että komissio voisi olla ratkaisu, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista Uskon, että olemme nähneet, olen Emiksen varajäsen itse, äh, olemme nähneet näissä kuulumisissa, jotka koskevat komissiota, niin olemme nähneet, että myös äh, komission sisällä on tapahtunut kaikenlaista. Jotkut pääosastot edustavat äh, autoteollisuutta, jotkut komission jäsenet mielellään kuuntelevat autoteollisuuden tarinoita joten ei tämä ole ihan niin mustavalkoista. Minun lähestymistapani näissä tarkistuksissa on ollut se, että kilpailu tarkastuspalveluiden ja tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä on yksi osa ongelmaa. Meidän on käsiteltävä sitä. Komissio tekee ehdotuksia esimerkiksi, että maksuja ei pitäisi suoraan maksaa teollisuudelta tarkastajille ja tyyppihyväksyntäviranomaisille. Ja sitten pitäisi olla jonkinlainen mm, mm takuita ja mm, tässä eurooppalaisessa järjestelmässä. Se ei välttämättä tarkoita virastoa, joka olisi vastuussa, mutta jonkinlaista tarkastusta ja valvontaa, vertaisarviota. Tämä on meidän tarkistustemme suunta ja tämä on ehkä järjestelmä, jota on uudelleen arvioitava jossain vaiheessa, mutta minä en nyt ihan luottaisi siihen, että se laitettaisiin virastoon, niin se menisi toiselle valiokunnalle, budjetin valvontavaliokunta tarkastelee virastoja. Virastotkin ovat ulkoa ulkoisen vaikutuksen alaisia, ne ovat kaukana, ne ovat yleensä Brysselin ulkopuolella ja sitten kun sitä, niitä tarkistetaan, niin siihen tarvitaan valtaisaa ponnistelua myös tältä parlamentilta, joten pyytäisin, että mennään askel askeleelta sekä sisällön että menettelytavan kannalta. Um. Kiitos. Marco Zullo. Grazie Presidente, ringrazio il relatore per... Kiitos myös esittele tähän asti tehdystä työstä. Me lähdemme siitä, että Polskoin skandaali oli petkustus, petkutusta, koska kansalaisia huiputettiin. Ja voi olla, että, ei se, ole, että se olisi pysty, pysty, pystytään jatkossa väistämään. Siksi tarvitaan seurantaa ja valvontaa. Ja sitten täytyy huomioida myös eturistiriidat. Ja siis Ranskan tapauksessa valtio autojen myynnistä tienaa ja tyyppihyväksyntää viranomainen sitten hyväksyy ne autot. Eli me haluamme päästä vähän pidemmälle tässä komission ehdotuksessa, että se olisi tavoitetasoltaan korkeammalla. Siksi me olemme tehneetkin ehdotuksia tarkistuksen muodossa. Ennen kuin me haluamme eurooppalaisen viraston, joka olisi kansallisista intresseistä riippumaton ja todellakin valvoo tätä mallia, malleja, joita tulee markkinoille joka vuosi. Tämä olisi ehkä tehokas, mutta sen täytyy pystyä seuraamuksia asettamaan valmistajille, jos ne petkuttavat. Olemme sitä mieltä, että kyse on kustannuksista valvonnassa ja, ja siksi sen pitäisi hyödyntää niitä rakenteita, joita on olemassa jo yhteisössä muutenkin. Me esitämme yhtenä vaihtoehtona esimerkiksi, että Isbranna keskusta, joka on yhteisön laitos sekin, mitä sitten tulee markkinavalvontakustannuksiin, niin meidän mielestämme valmistajan pitäisi kantaa ne, eikä kuluttaja. Ja tässä olisi tämän vuoksi viitata EMI-valiokunnan analyyseihinkin, jotka ajatellaan, että euro per auto maksettaisiin tästä valvonnasta. Kaiken kaikkiaan se nyt se on aika vähäinen ajatellen valmistajan menoja. Sitten lopuksi yksi tärkeä asia, teknisten palveluiden osuus, testit siis, jotta saa tyyppihyväksynnän. Niidenkin täytyy olla täysin riippumattomia valmistajista. Ei voida ajatella, että teknisissä palveluissa annetaan teknistä tukea kansallisen tyyppihyväksynnän viranomaiselle, joka sitten antaa teknistä tukea puolestaan valmistajille. Eli tässäkin tapauksessa meidän pitäisi tämä koplaus rikkoa, koska siitä syntyy eturistiriitoja. Nämä ovat meille sellaisia tekijöitä, jotka antaisivat aihetta hyvälle, vakaalle järjestelmälle, jotta voitaisiin suojella kansalaisia. Kiitos. Mailin Chosinski. Chosinski seuraavana does not wish to speak. Joka ei haluakaan puhua. Sabine seuraavana. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe on sellainen, jolle antaa tarpeeksi aikaa, koska tämä koskee ei vain julkisuutta, vaan Mm, se tulee muuttamaan tyyppihyväksyntämenettelyitämme. Kollega Saldemosean sanoi, että yksi avainkysymyksistä meille sosiaalidemokraatteina on markkinavalvonnan siirtäminen omaan virastoon, koska jos jatkettaisiin niin kuin tähän mennessä, niin ei, ei se ole mahdollista. Nämäkin ovat tuloksia, jotka tulevat tutkintavaliokunnasta, mutta myös muista valiokunnista. Eli on erotettava markkinavalvonta ja tyyppihyväksyntä. Se on mielestäni tärkeää. Haluaisin vielä kaksi asiaa ottaa mukaan, jotka ovat mielestäni tärkeitä myös kun on kyse siitä, miten tulevaisuudessa ajoneuvoja hyväksytään. Yksi niistä asioista, joka on mielestäni erittäin tärkeä, on tietosuoja. Kuka päättää siitä, mitä tämän auton keräämille tiedoille tapahtuu ja minne ne päätyvät. Minä ajajana ja kuluttajana haluaisin henkilökohtaisesti tietää, mitä näille tiedoille tapahtuu ja minä haluan myös autoni tietojen herra olla. Saksassa on tuomarin päätös siitä, että on perusoikeus tietojen itsemääräämisestä. Ja tämä tietojen itsemääräämisoikeus on meille eurooppalaisillekin erittäin tärkeää. Se on sovellettava kaikilla aloilla. Tietosuoja on siis nykypäivänä hyvin tärkeä juttu. Toinen tärkeä asia on tiedon saanti riippumattomille autokorjaamoille. Kaikki nämä keskustelut ovat osoittaneet, että autokorjaamon monopoleja ei saa olla. Pitää olla mahdollisuuksia myös riippumattomille autokorjaamoille, koska myös minä ajajana ja kuluttajana haluan voida päättää missä ja milloin ja kenen toimesta minun autoani korjataan ja huolletaan. Nämä ovat kokemuksia, jotka olen tehnyt viime kaudella. Ne ovat erittäin tärkeitä erityisesti, kun on kyse tyyppihyväksynnästä ja muusta sellaisesta. Markkinavalvonnasta vielä se, että ei pelkästään riippumattomuus, vaan myös raporttien julkaisu on erittäin tärkeää, jotta saadaan aikaan tiettyä avoimuutta. Kiitoksia. Sergio Cofferati, please. Cofferati seuraavana. Grazie. Anch'io sono Kiitos, minäkin olen samaa mieltä siitä, että tavoitteessa pitää tässä työssä olla se, että voidaan palauttaa kansalaisten luottamus, kuluttajien luottamus. Meidän täytyy ympäristöä puolustaa, meidän täytyy taata se, että järjestelmässä on kaikkien hyväksymät säännöt ja huomioiden kuluttajat. Jos tämä nyt on tavoitte, tai, niin tiettyjä lähtökohtia tässä on. Aina tästä täytyy mukauttaa nykyisiä sääntöjä, mutta se ei sinällään luo luottamusta. Tässä nyt on selvää syytä ottaa hajurakoa ja aikaa saada aika uutta, muuten ei luottamusta saada palautettua. Mielestäni tämä on ainoa keino, joka voi vastata tähän vaateeseen, joka tulee kansalaisilta. No minkälaisen se pitäisi olla? Sellaisen, joka on täysin riippumaton tyyppihyväksynnässä ja myös teknisissä palveluissa. Ja samaan aikaan mahdollisimman läpinäkyvä. Meidän pitää tämä koplaus tuottajien ja, ja sitten valvojien välillä rikkoa. Minkälaisia kytköksiä ei voida sallita. Ja siksi olen samaa mieltä siitä, mitä Kristel totesi. Joko menemme tähän suuntaan, tai sitten vai tehdään vain jotain pikkurukkausta. Jos ajatellaan emistäkin, kun se on itsekin tähän päätymässä, on tehty testejä ja selvityksiä, että tarvitaan nyt muutoksia. Minä olen itse tätä mieltä. Ja mitä sitten muuhun tulee, niin on kyse nykyisen lainsäädännön muu joka ei ole kauhean dramaattista, mutta tämän skandaalin jäljiltä on kyllä syytä nyt päästä eteenpäin mitä pikimmiten. Lucy Anderson. Lucy Anderson seuraavana. Kiitoksia. Niin olen samaa mieltä useiden kollegoiden kanssa, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. On äärimmäisen tärkeää, että tämä on riippumaton, avoin että tätä lainsäädäntöä hyödyntää mahdollisimman hyvin. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä lainsäädännön alueista, jota valiokunta on työstänyt äskettäin. Ja hyvin monet tarkistuksista myös sosiaalidemokraattisessa ryhmässä ovat nimenomaan tähän suuntautuneita. Standardien tulisi olla korkeita, ei pelkästään riittäviä. Meidän tulisi vahvistaa markkinavalvontaprosessia ajoneuvojen ja komponenttien elinkaaren ajan. Ja emme saa polkea kuluttajan oikeuksia, mikä on tärkeä kohta. Täällä on puhuttu siitä, että täytyy kyetä luottamaan elinkeinoelämän. Ja se on osa tätä prosessia, jonka tulisi myös olla vahva. Korvausten tulisi olla riittäviä. Kysymykset, jotka liittyvät itse foorumiin, on harmi, että jotkut eivät ole sitä mieltä, että foorumia täytyy laajentaa entisestään niin, että edustajat siellä aidosti edustavat laajaa skaalaa ihmisiä, jotka ovat tästä asiasta kiinnostuneita. Emmekö, emmekö ole oppineet siitä, että kun meillä on täytäntöpanosäännös, tai jos asia hoidetaan ei-poliittisella tavalla, eikä teknisenä kysymyksenä, niin tällainen erityisvaliokuntaan liittyvä asia, varsinkin TRAN ja ympäristövaliokunnat, miksi ne haluavat, että tämä menee oikein. Me emme saa kerrata virheitamme. Me emme saa jättää tätä kysymystä pelkästään tekniseksi kysymykseksi. Kyseessä on tärkeä poliittinen periaate ja se vaikuttaa kuluttajien kautta Euroopan. Kiitoksia. Grappini. Kiitoksia, Viki. Minä olen es, varjoesittelijä TRAN-valiokunnassa tästä asiasta ja haluaisin nyt alusta sanoa, ettei TRAN ole syynä siihen, että keskustelu lykkääntyi IMKossa. Monille kollegoille on sanottava, Okei. Okay. Sunt raportu... Niin, olen varjoesittelijä TRAN-valiokunnassa tästä mietinnössä ja tulen käsittelemään tätä asiaa myös valiokun, meidän valiokuntamme näkökulmasta, sisämarkkinavaliokunnan näkökulmasta. Ei TRAN tai muut valiokunnat ole syyt väitä siihen, että on pyydetty asian siirtämistä. Monet asiat ovat epäselviä. Olen Paskalin kanssa samaa mieltä Olen täysistunnossa Strasbourgissa puolustanut sitä, että meidän täytyy odottaa tutkintavaliokunnan tuloksia. Jos me haluamme muuttaa jotain, joka ei ole kunnossa, meidän täytyy mm, hyödyntää mm, niitä asioita tutkintavaliokunta on löytänyt, koska miksi me muuten olisimme koko tutkintavaliokunnan perustaneet me teemme sitten jonkun päätöksen ja niin sitten tutkintavaliokunnan lopputulos on joku täysin toisenlainen. Sitten olemme tehneet ihan turhaa työtä. Joten olen iloinen siitä, että nyt asia on vähän lykätty. Äh, tietenkin tarvitsemme parannusta. Ja kuten sanoin Tranissakin, haluan kertoa teille, että Tranissa on jo syntynyt mahdollinen yhteinen kanta vihreiden, EPPn, ALDEn ja SNDn välillä, jotka liittyvät tiettyihin asioihin. On aivan selvää, ettemme voi jatkaa tyyppihyväksyntää ja tarkastusta samalla tavalla kuin tähän mennessä. Se on aivan selvää. Me tarvitsemme elimen, joka valvoo. Tranissa on syntynyt ajatus siitä, että ähm, Tyyppihyväksyntä pysyy kansallisella tasolla hyvin tiukkojen määräysten mukaisena, mutta eh, sitten meillä pitäisi olla tällainen tarkastus, eh, joka, eh, virasto joka, tai elin, joka tulisi vuosittain parlamenttiin kertomaan eh, vuosiker, esittelemään vuosikertomuksen sanomaan, mitä markkinoilla tapahtuu. Jos me emme tällaista valvontaa saa aikaiseksi, niin sitten vuoden kuluttua meillä on sama tilanne, mitä tulee tyyppihyväksynnän laatuun. Ja me tarvitsemme elimen, joka ei liity, johon ei liity tällaista eturistariitaa. Meidän on tähän mietintöön asetettava vaatimus komissiolle, että se loisi tällaisen viranomaisen, koska me olemme keskustelleet emmekä ole ö, keksineet, miten tämän mietinnön kautta voisimme tällaisen viranomaisen jo saada aikaiseksi, mutta voimme laittaa tähän tarkistuksen, jossa pyydämme komissiota tekemään ö, uuden ehdotuksen, jonka ö, avulla perustamme tämän eurooppalaisen elimen, jolla on ihan selvät ö, tehtävät ja sen täytyy olla parlamentin alainen, koska me emme luota siihen, mitä komissio meille sanoo. Äh, normaalisti meidän olisi pitänyt päätyä tällaiseen tilanteeseen, josta tänä päivänä keskustelemme. Haluan siis korostaa sitä, että uskon, että me tarvitsemme ensin tutkintavaliokunnan lopputulokset. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä. Kiitoksia hyvät kollegat. Asia on monimutkainen, koska yhtäältähän meidän täytyy mennä eteenpäin nopeasti ja samalla täytyy varmistautua siitä, että otetaan huomioon muiden kollegoiden ja muiden valiokuntien tekemä työ. Olen huomioinut tässä minulle esityssä kirjeessä, joka on siis emisvaliokunnasta, että mitään yhtenäistä näkemystä ei ollut siitä, tarvitaanko jotain erityisvirastoa tai jotain muuta, mutta sen sijaan on yhteinen näkymys siitä, ja kaikki ne, jotka ovat tänään puhuneet, mukaan lukee esittelijä, että tämänhetkinen tilanne ei käy laatuun. Me tarvitsemme voimakkaampia järjestelmiä, ja siitä syystä meillä on esittelijän kertomus ja 933 muuta tarkistusta. Toivon, että työskentelemällä yhdessä kykenemme löytämään oikean tavan joka on järjestelmien vahvistaminen, jotta voidaan näihin todellisiin kuluttajien huolenaiheisiin vastata. Ja yksi lisäkohta vielä. Tänään iltapäivällä keskustelimme myös kuluttajansuoja yhteistyö asetusta, jonka tavoitteena on antaa voimakkaammat valtuudet rikkomustapauksissa silloin, kun on massiivisesti rikottu kuluttajalainsäädäntöä. Minusta näitä kahta asiaa täytyy tarkastella yhdessä. Yksi se, mitä tehdään tyyppihyväksyntäpuolella auto, ajoneuvoissa ja toiseksi se, mitä tehdään, että varmistaudutaan siitä, että nämä laajemmat ö, kysymykset, jotka liittyvät kuluttajalainsäädännön täytäntöönpaneen, otetaan huomioon. Eli että nämä nivoutetaan yhteen toivon, että se energia ja innokkuus, joka tässä keskustelussa tänä aamuna näkyy, näkyy sitten myös iltapäivän keskusteluissa. Oh, sorry, Evelyn, I've missed mm. you. Voi anteeksi, Evelyn, sinähän jäit kokonaan pois tuosta puheluettosta. Evelyn, ole hyvä. Se tut me leid, wenn ich nach ihrem Schluss... Niin, pyydän anteeksi, jos puhun vielä teidän loppupuheenvuoron jälkeen, mutta minä todellakin pyysin puheenvuoroa ja halusin tässä vielä äh, ryhmäni nimissä sanoa erään asian aivan selvästi. Tässä on kyse erittäin poliittisesta aiheesta, jota meidän on käsiteltävä. Tässä on kyse äh, korkeatasoisesta kuluttajansuojasta, jota tarvitsemme. Tässä on kyse myös siitä, että ne äh, tulokset, joita äh, tutkintavaliokunnasta saadaan, että niitä hyödynnetään. Ja siksi on aivan oikein, että otamme vähän lisäaikaa, voidaksemme äh, nämä tulokset saada näkyviin siinä, mitä me teemme. Äh, kun katsomme sitä, mitä Emiksessä nyt käy ilmi tai ei käy ilmi, ja se, mikä minua erityisesti suututtaa, on se, että Volkswagen Saksassa sanoo tällä hetkellä, että ovat kaiken tehneet oikein, he ovat tehneet mitään väärin. Kaikki on tapahtunut lainsäädännön puitteissa. Mitään laitonta ei olisi tehty. Ja tämä on aivan törkeää kerta kaikkiaan. Siksi meidän on varmistettava, että teemme selviä, ihan selviä päätöksiä, että olemme tiukkoina, koska näin ei voi toimia. Ja, mm, me annamme kansalaisille mahdollisuuden, että että heihin kohdistuva vahinko korvataan. Yhdysvalloissa kansalaisilla on hyvä vahingonkorvausoikeus, kun taas kansalaiset monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa äh, joutuvat itse kärsimään vahingot. Saksassa esimerkiksi, Belgiassa ja Alankomaissa onneksi ei, äh, mutta tämäkin on yksi niistä kysymyksistä, joihin meidän on puututtava, joka on tärkeä. Ja siksi äh, uskon, että Dalton, tämä teidän lähestymistapanne joka teidän mietintöluonnoksensanne on, ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävä, vaan kyllä kovasti sitä on työstettävä. Okay, I'm going to hand back to the rapporteur. Uh... Annan puheenvuoron esittelijälle. Hetkinen, hetkinen. Komissiokin haluaa käyttää puheenvuoron tästä asiasta. Ei, kyllä. Puheenjohtajavaltio. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää kaikesta tehdystä työstä trilogin puitteissa ja kaikista näistä tarkistuksista. Komissio on erityisen ilahtunut nähdessään kaikki sellaiset tarkistukset, jotka palauttavat tai vahvistavat niitä osioita, jotka ovat olleet tuossa alkuperäisessä tekstissä ja arvostamme työtä, joka on menossa tähän suuntaan tarkastusten valtavasta määrästä sitten emme ole suinkaan huolissamme pelkästään tästä määrästä, lukumäärästä, se on ymmärrettävä, mutta joskus tietyt tarkistukset äh, kohdistuvat samaan asiaan ja eivät täydennä toisiaan, jotta voisimme päästä ratkaisuun, niin ehkäpä tulevassa työssämme voisimme yhdistää kaikki ne ratkaisut, jotka vahvistavat järjestelmää. Esimerkiksi toimielimelliset säännökset, niissä on paljon erilaisia ehdotuksia, eivätkä ne suinkaan aina pyri tekemään tekstistä tehokkaampaa. Meillä on erilaisia virastoja, työryhmiä, pysyviä komiteoita. Ja se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu loppujen lopuksi. Tässä kohdin haluaisin korostaa vielä yhtä kriittistä, tärkeä asia komissiolle. Komissio ei ole ehdottanut virastoa, me olemme selvittäneet tähän syymme. Siitä huolimatta meille on aivan selvää se, että hallintojärjestelmä, ihan sama miksi sitä kutsutaan, tämän elimen täytyy olla toimimassa sen lisäksi, mitä jäsenvaltiot tekevät, niin että täytyy olla riippumattomia. Ja koordinaatio, jota meillä nyt tänä päivänä on, ja me tiedämme, miten se toimii ja miten se ei toimi. Tällaisen riippum, tällainen riippumaton järjestelmä ei voi toimia vain silloin, kun jäsenvaltiot epäonnistuvat tehtävissään. Sen täytyy olla sellainen järjestelmä, joka tämän rinnan takaa sen, että mm, kaikki toimenpiteet täytäntöönpanna. Vasta silloin, kun jäsenvaltiot jättävät toimimatta, olemme siinä tilanteessa, mikä tänä päivänä meillä on käsillä, ja sitähän me haluamme välttää. Rahoituskysymyksessä arvostamme kovasti kaikkia niitä tarkistuksia, jotka tekevät selväksi sen, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä vain varmaksi se, että markkinavalvonta rahoitetaan. Me ymmärrämme tyyppihyväksyntää eh, ja markkinavalvontakysymysten erottelun, mutta meidän täytyy tehdä aivan selväksi se, että budjettia ja rahaa täytyy olla tämän markkinavalvonnan rahoittamiseksi ja valmistajien täytyisi olla myöskin mukana panostamassa tähän toimintaan. Se kysymys, jotka ovat vaikeita, jotka mielestämme vaativat lisätyöstämistä. RMI ja muut. Tavoitteena on konsolidoida tämänhetkiset säännökset. Ja näissä mennään pidemmälle kuin mitä tähän mennessä on menty. Asioita täytyy edelleen selventää, koska jotkut päätökset ovat poliittisia. Ja meidän mielestämme paras tapa käsitellä niitä ei ole tässä ehdotuksessa, Eli RMI on yksi näistä alueista, jossa työtä täytyy tehdä huolella. Toinen alue koskee ohjelmistopäivityksiä, artikla 23. Ja näin meillä täytyy olla käytössämme tai pääsy ohjelmistoon, jotta ei luoda mitään turvallisuusporsanreikiä. Tässähän nämä säännökset kuitenkin kulkevat tuntemattomilla vesillä. Emmekä myöskään tukisi sellaisia tarkistuksia, jotka koskevat muuta. Haluaisin korostaa sitä, että meillä on erityistä päästöä koskevaa lainsäädäntöä. Sitä on täydennetty sanotaan tähän mennessä mukaan lukien säännökset, jotka koskevat markkinoille strategioita. Vaikka me nyt kopioisimme sanasta sanan nuo säännökset, niin vaarana on porsanreikien syntyminen. Tässä on kyseessä siis puitesäännöistä eikä e, päästöasetus sinänsä. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka valittelevat sitä, että tämä ehdotus tulee myöhässä. Ymmärrämme, että työtä tehdään kuitenkin muuallakin. Siitä huolimatta tämä teksti on perustavanlaatuinen ja oleellinen jotta järjestelmä voitaisiin muuttaa tänään ja huomenna, eikä kahden kolmen vuoden kuluttua. Eli komissio vaatii tätä työtä jatkettavaksi. Olemme edelleenkin jäsenten käytettävissä. Ja jos jollain tavalla voimme tukea työtä, niin olemme tietysti käytettävissä. Niin kiitoksia kovasti. Dan Tolton. Thank you, Chair, and thank you everyone. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kaikille puheenvuoroista. Mielestäni hyvää perusta jatkokeskustelulle tulevina viikkoina. Mutta yksi menettelyasia ensin. Minusta vähän kohtuutonta antaa varmasti vain kaksi minuuttia liian esittelijänä. Minä haluaisin kuulla paljon enemmän arjoilta. Tämä on yksi harvoista mahdollisuuksista ylipäätään, että päästään keskustelemaan tästä. Eli ehkä jatkossa vähän enemmän aikaa voitaisiin antaa varjoille. En nyt käy läpi kauhean yksityiskohtaisesti, mutta pari perusasiaa. EUn valvonnan vahvistaminen, Rova Charles Minä teen selväksi, minä olen avoin kaikilla vaihtoehdoille vahvistaa EUn valvontaa. Mutta en ole vakuuttunut, että virasto on paras vaihtoehto. En vaan ole. Markutta valvonnan täytyy olla paljon lähellä, mahdollisimman lähellä riskiä, tämä viesti etämällä. Ei komissiokaan ole samaa mieltä viraston toimintakyvystä. Minä kyseenalaistan sen, mutta ei se tarkoita, että en ole valmis käymään neuvotteluja mahdollisimman avoimin mielin. Ja kuten totesin, olen valmis miettimään kaikenlaisia mahdollisuuksia lisätä EUn valvontaa, mutta sellainen ehdotus ei vain toimi. Se komissiokin on samassa veneessä kuin moni muukin. Tämä nyt ensin. Ja kyllä minun on reagoitava siihen, mitä herra Duran totesi. Ensinnäkin tässä oli vähän päällekkäisyyttä sähkö, sähköposti kokouksista lähti vai siihen te reagoitte. Olen vähän yllättynyt, olisin kuvitellut, että olette kiitollinen siitä, että voin puhua kaikki yhdessä. Kuusi seitsemän esitteli, että on päästävä samaan huoneeseen ja keskustelemaan. Ei tässä tyrkytetä mitään ratkaisua kenellekään, vaan täytyy puhua. Enkä minä vain tartu komission ehdotukseen, minä kyllä työstän siitä ja teen toimintakykyisemmäksi ja se on varmasti koko parlamentin tavoitteen. Mikä sitten on Volkswagen kanskandaalin syy? No, tahallinen petkutus, kuten totesit itsekin. Eli minkälaisen analyysin sitten teemmekin, Emisistä tai mistä tahansa, niin ei se muuta sitä, että se oli tahallista petkuttamista. Emis, IMKO, val, valiokunnat ovat samaa mieltä siitä, että kuten puheenjohtaja totesi, nykytilanne ei riitä. Ja täällä on tär- isoita puutteita, ensinnäkin markkinavalvonta ja sitten testisykli ylipäätään. Se oli kallis asetettu siihen suuntaan, että valmiset voivat petkuttaa helposti. Siksi uusi RDE on esitetty komissiolle, komissiolta. Kehottaisin teitä nyt ymmärtämään, että kaikilla on sama tavoite. Että saadaan aika järjestelmä, joka on parempi, selkeämpi, parempi kuluttajille, ympäristölle, kaikille. Meillä on kaikilla omat poliittiset näkemyksemme. Mutta olemme kuitenkin samalla puolella rintamaa. Kaiken kaikkiaan toteaisin, että olen ihan tyytyväinen tähän peruskeskusteluun. Tässä on hyvä perustelu perusta seuraaville viikoille. Mutta aika ripeästi täytyy edetä kuitenkin sanoisin. Minulla on tulossa tulevina viikkoina pari joillekin ehdotuksia. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Olen kyllä varma, että saadaan aikaan sopimus korvauksista, kuten täällä joku mainitsi, SRV on aivan samaa mieltä siitä. Valitettavasti komission ehdotuksessa ei ole mitään siitä, ja SDstä ei ole mitään tarkistusta tullut korvauksista. No ainakin minä olen yhden tehnyt kyllä korvauksista. Ehkä tekin mietitte sitä. No, katsotaan sitä. Noin yleisesti toivon, että yhteistuumin tässä edetään. Thank you very much. I'm point completely taken aback. Kiitoksia kovasti. Ja olen täysin ymmärtänyt sen, että pitäisi antaa kaikille riittävästi aikaa keskustella tässä asiassa. Ehdottaisin, että koordinoidaan tänä iltapäivällä sitten, kun meillä on toinenkin keskustelu siitä, paljonko tässä käydään keskusteluja. Tämä oli alun perin laitettu vain puolituntiseksi asiaksi. Se ei selkeästikään ollut riittävästi ja mahdollisesti ehdotankin sihteeristölle, että kun mennään eteenpäin, niin kysytään aina esittelijältä sitä, miten kauan hän arvioi asiaan kuluvan aikaa. Kyseessä on erittäin tärkeä kysymys ja siihen vaaditaan ehdottomasti lisää aikaa. Näin, että meillä on tässä tämä tasapaino. Yhtäältä pitää reagoida nopeasti ja toisaalta pitää varmistautua siitä, että kaikki kysymykset otetaan huomioon. Pyytäisin kuitenkin, että kun te nyt sitten pidätte varjoesittelyä ja esittelevällisiä kokouksia, niin katsotte sitä, mitä tässä tapahtuu ja otatte huoleksenne sen, että asiat käsitellään. Tai että kun jos niitä ei käsitellä, niitä käsitellään jossain muualla. Tai olemme päättäneet, että niitä ei käsitellä. Minä uskon, että niitä joko käsitellään tämän puitteissa tai sitten muussa valiokunnan tekemässä työssä, että varmistaudutaan siitä, että kuluttajalainsäädäntö on kunnolla täytäntöönpanoja rikkomus, rikkomukset otetaan riittävästi esille. Tämä mielestäni on tärkeä osa työtä, johon meidän täytyy keskittyä. Nyt kiitän kovasti. Tässä on paljon työtä tehtävänä ja se on tärkeää. Ja olisi kyllä parempi, jos kaikki tekevät yhteistyötä, jotta päästäisiin kompromisseihin. Kiitoksia. Seuraava kohta koskee audiovisuaalisten mediapalveluita koskeva direktiiviä. Emma McClarkin esittelijänä. Hän on välittänyt meille tänne pahoittonsa, ettei päässyt paikalle. Dani, esittäytkö sinä tämän? um, Dan Dalton is going to present for Emma McClarkin. Please can we again have a list of signals? Ja näyttäkää nyt, jos haluatte käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Okay, um, D Dan Dalton is speaking for... Dan Dalton käyttää siis puheenvuoron Emma Clarkinen nimissä. Voidaanko aloittaa? Aloitetaan. Sorry, sorry chair. Um, okay, moving, <laughs> moving quick. Anteeksi. Minä puhun siis Emma McClarkinin puolesta, joka on esittelijä ja luen hänen puheenvuoronsa. Please, can the people who are talking... Voisivatko ne ihmiset, jotka puhuvat tuolla salin takana mennä keskustelemaan salin ulkopuolella. Se on varmasti tärkeää, mutta meidän täytyy kuulla tämäkin. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia Emma kiittää varjoesittelijöitä ryhmiä siitä työstä, mitä tämän asian yhteydessä tehdystä ja niistä 355 tarkistuksesta, jotka on jätetty. Hän tulee tarkastelemaan niitä ja kompromissitarkistukset saadaan tämän viikon lopulla ennen varjoesittelijän kokousta 15. marraskuuta, joka järjestetään 10.30-12. Jos tarpeen järjestetään toinen 23. marraskuuta 15.30-17 Strasbourgissa siis mm, toivomme, haluamme, että tämän markkinavetoinen ehdotus ja kiintiöt eivät saisi olla, su- niitä ei saisi enemmän kuin tämä 20 prosenttia, mitä komission ehdotuksissa oli. Tämä oli sopiva kiintiö, löysi oikean tasapainon eri eh, kansallisten etujen välillä. On eri eh, tarkistuksia, jotkut haluavat 0 prosenttia, jotkut 30-40 prosenttia, 20 prosenttia vaikuttaa olevan hyvä kompromissi. SND on kuitenkin tehnyt joustavan tarkistuksen eh, kiintiöistä, jota katsomme tasapainoisena tapana edetä. Myös tällaiset varolausekkeet on otettu mukaan silloin, kun ne ovat käy- käytte, ne ovat sopivia ja tämä osoittaa, että nämä määräykset ovat haitallisia markkinoiden toiminnalle. Tässä alaikäisten suojelu on erittäin tärkeässä asemassa ja se on aivan oikein. Esittelijä yrittää tällaiset kompromissit ottaa, tarkistus ottaa huomioon. Kuitenkin sellaiset tarkistukset, joissa kielletään mainonta, eh, tiettyjen tuotteiden mainonta, niin se on jäsenvaltioiden tehtävä. Äh, ja myöskin kun on kyse mainonnasta äh, lastenohjelmien aikana, niin eh, tämäkin pitäisi jättää jäsenvaltioille. Äh, alkuperämaaperiaate on erittäin tärkeä ja siksi tämä tavoite suhteellisuus ei ole, niin sen ei pitäisi sopia tähän, jotta saataisiin aikaan johdonmukaisuutta ja vapautta lähettää sisältöä, niin ECRn kanta on hyvin tiukka. Kaikenlainen vastaanottajamaahan siirtyvä periaate vaarantaa markkinat. On useita muita kysymyksiä, erityisesti artikla 28a, joka liittyy videoiden jakamisfoorumeihin Kompromissi 28 aasta tulee olemaan holistinen ja äh, Rova McLaughlin pyytää, että katsotte sitä kokonaisuutena. Teidän e- ehdotuksen on otettu huomioon kompromisseissa, mutta ei välttämättä juuri siihen kohtaan, jos on olette sitä ehdottaneet, koska sitten syntyisi toistoa. Kiitoksia ehdotuksista. Rova McLaughlin odottaa äh, kovasti palautetta hänen kompromissitarkistuksistaan, jotka hän lähettää tämän viikon lopulla. Hän pyytää kirjallisia kommentteja maanantaihin 14. päivän mennessä, jotta voitaisiin sitten myönteisessä hengessä keskustella ensimmäisessä tapaamisessa. Stimate Arvoisa puheenjohtaja, kiitän mahdollisuudesta puhua. Aion puhua tänään varjoesittelijänä EPPstä. Tämä käsittelee direktiiviä ehdotuksesta audiovisuaalisten melupalvelujen tarjoamisesta. Tämä on osa eh, sisämarkkinoiden eh, strategiaa ja otetaan, että otetaan huomioon teknologinen edistys ja saadaan aikaan tasapainoinen pelikenttä eh, uusien ja vanhojen toimijoiden vältä. Tällä direktiivillä tulee vaikutus, tärkeä vaikutus sekä kulttuurillisesti että että audiovisuaalisen palveluiden tarjoamisesta julkisuudelle, mutta myös taloudellisesti, koska se tulee vaikuttamaan audiovisuaalisiin markkinoihin. Tässä tärkeää on myös alaikäisten suojelu. Ja tämä ei liity sellaisiin sisältöihin, jotka välitetään online-foorumeiden kautta. Pidämme komission ehdotusta hyvänä, mitä tulee internet internet-foorumeiden tarjontaa, koska tämä antaa mahdollisuuden eri foorumeille ja tämä suojelee alaikäisiä haitalliselta sisällöltä. Kun on kyse internet palveluista, niin on tärkeää, että on riittävästi toimia, jotka liittyvät alaikäisten suojeluun ja vihapuheeseen ja sen torjuntaan. Meidän on nostettava alaikäisten suojelun tasoa. Mitä tulee videosisältöön, niin arvostamme sitä, että Direktiiviehdotus sisältyy täysin ää, äh, tekijänoikeuksiin, näin pystytään välttämään ää, äh, ähm, piraattitoiminta. Mitä tulee eurooppalaisten eh, toiden edistämiseen. Haluaisin muistuttaa siitä, että eh, tässä on otettava huomioon lineaariset ja ei-lineaariset eh, jakelukanavat ja pitää olla tasa-arvoinen kilpailu näiden välillä, mitä tulee eurooppalaisten mm, mm, eurooppalaisten sisältöjen Äh, viemisestä ulkomailla. Tässä on kyse myös eurooppalaisista elokuvista äh, siitä, että ne saisivat laajemman yleisön. Tässä yhteydessä, jotta voitaisiin äh, vaikutusvoimista, on tärkeää pohtia kriteerejä, joissa keskitytään näihin, myös, että olisi myös mahdollisuus suurempiin kiintiöihin. Mitä tulee alkuperämaaperiaatteeseen, on tärkeää huomioida teknisiä asioita, joita ei voida soveltaa joukkotiedotusvälineisiin. On tärkeää löytää sopivat parametrit ja huomioida kulttuuriset eri erilaisuudet jäsenvaltioiden välillä. Tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää, että jäsenvaltio olisi riippumaton sääntelyviranomainen ja on varmistettava tämä säätelyviranomaisen riippumattomuus. Sitten tuotesijoittelu, mitä tulee eh, joustavuuteen. Haluaisin korostaa, että tällä voisi olla kielteisiä vaikutuksia kuluttajan, erityisesti kulttuurin eh, kuluttamiseen, eh, kun on kyse elokuvista ja ja eh, muista, niin tämä, että siirryttäisiin 30 minuutista 20 minuuttia voisi olla ää, haitallista. Yeah, no, thank you. Am depus un amendament pe care îl consider extrem de important pentru... Olen tehnyt tarkistuksen, joka liittyy erittäin äh, sisämarkkinoihin Tässä on kyse ähm, sisä, äh, tiedoista, jotka, joiden tarkoituksena on manipuloida kuluttajia. Äh, Voisitteko nyt päättää, koska me olemme hirvittävästi myöhässä? Um, Miss, Madam Hyde, Hend. Anna Hed. Edustaja Hed seuraavana. Yritä pitäytyä kolmessa minuutissa. Ja avustajat, jos voisitte istua avustajien rivissä. Se on erittäin sekavaa täällä, kun istutaan jäsenten riveissä. Okei, hyvät kollegat. Koska olen varjoesittelijänä tässä erittäin tärkeässä kysymyksessä, minulla on paljonkin tärkeitä asioita ja tässä on paljon tarkistuksia esitetty. Hyvin monet ovat kiinnostuneita siitä, että taataan alaikäiselle suoja ja tässä on vahvempia kuvauksia kuin komission ehdotuksessa. Selkeästi on myös otettu esitys esille, että meidän tulee tarkastella tätä sallittua mainosajan pituutta. Samalla ehkä ei yksityiskohtaisella tasolla, mutta kokonaisuutena asiat kannattaa tarkastaa juuri tällä tavalla. Se eh, tekee kompromissista yhä hedelmällisempiä. Lasten näkökulma on minulle aina ollut erittäin tärkeää ja tämä direktiivi mahdollistaa sen, että voidaan suojata lapsia vahingolliselta sisällöltä. Se on ehdottomasti mahdollisuus, johon meidän täytyy tarttua kiinni. Siitä syystä olen ottanut esille myös alkoholin liittyvät tuotteet, Samoin myöskin suojelumekanismien avulla voidaan suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Kun kysymys on sitten video um, on demand-palveluiden kiintiöistä, mm, niin tässä on aivan selvää se, että asia on aika poliittinen ja arkaluontoinen kysymys. Olen sitä mieltä, että nämä useat lähestymistavat, jotka liittyvät artikkelin 13, niissä olen lähtenyt liikkeelle selkeästä kuluttajalähtökohdasta. En halua, että katsojakokemuksiin vaikutaan kielteisesti ottaen käyttöön vaatimus tietyistä kulttuuriarvoista ja viedä niitä eteenpäin. Samalla en ole sitä mieltä, että meidän poliitikkojemme tehtävänä ei ole öö, ottaa kantaa tiettyyn kulttuurikulutukseen. Teen yhteistyötä esittelijän kanssa ja meillähän on tietysti nämä varjoesittelijän kokoukset jo suunniteltunakin. Toivon, että tulevat keskustelut ovat hyviä ja että niiden avulla saavutetaan hyvät kompromissit yhdessä. Kiitoksia. Um, thank you. Kiitoksia. Kaija Kallas sitten liberaalista. Okay, I have some comments on... Muutama kommentti herra Lökkigordin puolesta ja omastakin puolestani. Hän kerronko me yhdessä vai myöhemmin omani? Okei, okay, short, short, yeah. Lyhyttä, lyhyttä, lyhyttä prosaa. Okei, okay, okei. Okay. Uh, so, uh, concern... Selvä, selvä. Tarkistuksista Lökkikort haluaa ottaa minun ottavan esille muutaman seikan. Mahdollinen yhteistyö lainsäätäjien, kuluttajien ja alan välillä yleensä saadaan paras lopputulos kaikkien kannalta. Tämä on rohkaisua ja sitten päästään järkevään ratkaisuun kiintiöissä ja maksuissa. Me olemme keskustelleet paljon soveltamisalasta, mutta jos siinä on vielä sosiaalisen median foorumit, niin se sekaannuttaisi vielä entisestään. Me tarvitsemme vakaat puitteet, missä on varaa kasvaa ja innovoida. Hänen mielestään on ongelmallista viitata moraaliseen sisältöön, jos ei ole alaikäisten suojelua haitalliselta sisällöltä. Tämä käytetään helposti väärin. Eli hän odottaa mielenkiinnolla neuvotteluja. Ja nyt omasta puolestani tarkistuksessana minä olen videon jakamisfoorumeihin keskittynyt. nekin otettaisiin ehdotukseen mukaan, jotta voitaisiin vihapuhetta torjua. Mitä tulee sähköisen kaupan direktiiviin, niin foorumien pitää huomioida sisältöä ja ryhtyä toimenpiteisiin, kuten ehdotuksessa on luettelut, jos huomaavat laitonta puhaa. Vihapuhe on laajempi kuin laiton sisältö käsitteenä. Eli tässä komissio on jo siirtynyt askel eteenpäin sähköisen kaupan sisällöstä. Siksi vihapuheessa pitäisi olla eri asiasta kuin lapsipornografiassa. Kyse on sisällöstä ja subjektiivisesta tulkinnasta. Miljoona, miljoonia YouTube-videoita ladataan minun ja muuta sisältöä myös nopeassa tahdissa, niin täytyy miettiä myös, mikä vaikutus tällä on sensuurin näkökulmasta. Eivätkä yritykset voi määritellä mitä nämä käsitteet ovat. Siksi minä uskon, että sääntelyviranot yhdessä komission kanssa voisivat suuntaviivoja laatia. Viras, virossa näin on, on jo tietosuojassa. Tietosuojaviranomainen jatkuvasti antaa osviittaa, mitä pitää noudattaa tietosuojassa. Toivottavasti tämäkin sitten keskustelussa huomioidaan ja kompromissitarkistuksessakin. Um, thank you. Um, Dennis Jung. Kiitoksia Denistä jo. Kiitoksia Viki. Yritän nyt tässä mennä nopeasti eteenpäin, koska esittämme tarkistukset ovat aika selkeitä. Meistä on tärkeää, että meillä on turvalauseke sen suhteen, että jäsenvaltiot voivat hoitaa asioita, jotka liittyvät median monimuotoisuuteen, kulttuurilliseen monimuotoisuuteen, vapaaseen ilma, ilmaisuvapauteen. En ole Alden kanssa samaa mieltä tästä sanamuodosta. Yllytys väkivaltaan tai vihaan ei olisi laiton tapahtuma, koska se on. Jopa YK-teksteistä löytyy tällainen lause, eli kaikki, kaikkien osapuolten tulisi kieltää tämänkaltainen yllytys. Ja sitten kolmanneksi olemme esittäneet useita tarkistuksia, joiden tavoitteena on ei suojata pelkästään alaikäisten etuja, vaan myös aikuisten etuja, kun kysymys on alkoholijuomien edistämisestä, myynnin edistämisestä, kuten myöskin uhkapelistä. Ja me emme, toisin kuin esittelijä, luota niin paljon itsesääntelyyn. Ja jätän tämän tähän, koska olen varma, että kun kompromissista keskustellaan, niin sitten asia tulee selväksi. Julia meitä seuraava. I think one of the... Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi suurimmista ongelmista, jota meidän on käsiteltävä, on komission ehdotuksen soveltamisella ja millaisia vastuita voimme hyväksyä videoiden jakelukanavien ottamaan eh, kontolleen. Eh, on hyvä, että komissio aivan oikein sanoi, että minkään velvollisuuteen ei pitäisi olla eh, ristiriidassa tämän kaupan direktiivin kanssa ja että täytyy muistaa, että videon jakelukanavat, jos joku tarjoaa säännöllistä audiovisuaalista mediapalvelua ja jos hän on sisällöllinen vastuus, niin se kuuluu jo audiovisuaalisten palvelujen direktiiviin, joten kaikenlaiset velvoitteet, jotka liittyvät videoiden jakelukanavaan, viiniin niin ne tulisivat siihen päälle. Ja tämä yleinen lähestymistapa, joka komissiolla on, on, että aina kun tällainen videoiden jakelufoorumin pitäisi tietää tämän videoiden sisältö, se ei ole mahdollista ja se ei ole myöskään tämän kaupan direktiivin kanssa linjassa, mutta sitten miten tämä iän tarkistusjärjestelmä pitäisi toimia. Tietenkin alaikäisen suojelu on tärkeää, mutta tällaisen iän tarkistamisjärjestelmä Ähm, voi toimia ainoastaan, jos tiedetään, että onko mille iälle tämä äh, sisällön tulisi olla sopiva. Äh, miten tämä ähm, foorumi pitäisi äh, se tietää, jos sen tarvitse sisältöä valvoa? Eikö tämä pitäisi olla siis kanavan vastuulla, eli tämän audiovisuaalisen mediapalvelun vastuulla, jolla on tämä velvoite? Sitten tuki eurooppalaisille teoksille. Eurooppalaisten teosten näkyvyys tulee olemaan merkittävämpi kuin kiinteä, kiintiö, koska meidän on otettava huomioon, että lineaariset ja epälineaariset palvelut ovat erilaisia myöskin kuluttajansuojan kannalta. Yksinkertaisesti se, että on joku tietty prosenttiluku ähm, äh, tällaisesta luettelossa ei voi tarkoita sitä, että kuluttajat myös katsovat näitä, koska yksi tapa korkean kiintiön toteuttamiseksi on se, että tästä luettelosta otetaan vähemmän tunnettuja ja vähemmän suosittuja eurooppalaisia teoksia pois, eikä sen sijaan lisätä uusia eurooppalaisia teoksia. Eli jos haluamme, että ihmiset katsovat korkealaatuisia eurooppalaisia teoksia, olisi parempi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka liittyvät näkyvyyteen yhteen. Sitten eräs asia, joka ei ole noussut vielä esiin keskustelussa, on ähm, saavutettavuus. Äh, sitä ei pitäisi poistaa, vaan vahvistaa. Ja sitten AVMS ei ole mikään tekijänoikeusdirektiivi. Kaikki tekijänoikeuskysymykset pitäisi käsitellä äh, näissä, äh, näihin liittyvissä ehdotuksissa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja valtavasti käytetään rahaa lapsille kohdistettuun mainonta. Kroatiassa on arvioitu, eli vuosittain puolitoista miljoonaa lapsille kohdistettua mainontaa. Lapsilla on omat tarpeensa, mutta täällä on vaikutusta myös siihen, mitä lapset ostavat, vanhemmat ostavat. Alle kymmenvuotiaat eivät voi tehdä eroa tavallisen televisiosäännön ja mainonnan välinä. He ovat jatkuvasti mainonnan iskun alla ja tiedostamatta muodostavat äh, tapoja ja uskollisuutta tietylle merkeille. Siksi tämä erotus on hyvä tilaisuus valvoa lapsille kohdistettua mainonta. Olen aika huolestunut myös terveyskysymyksistä tällaisen aggressiivisen myynnin edistämisen vuoksi. Meillä olisi nyt tilaisuus myynnin edistämistä rajoittaa sellaisilla tuotteilla, joissa on suolaa, sokeria, rasvaa ja myös huomioiden veho on lapsille suunnatut suositukset. Liikalihavuus ja ylilihavuus koskee yli 20 prosenttia lapsia ja lähes puolta aikuisia. Se vaikuttaa terveyteen, mutta luo kustannuksia myös terveysjärjestelmissä. Meidän täytyy torjua tällaisia suuntauksia. Minä olen sitä mieltä, että ase- sääntely ja yhteissääntäminen ovat parempia keinoja kuin vapaaehtoiset toimet eivät ole johtaneet myönteisiin tuloksiin. Olen myös sen puolesta, että rajoitetaan alkoholimainontaa ja asetetaan reunaehtoja, kun lääkkeitä mainostetaan. Toivottavasti hyväksytte minun panokseni niin, että voidaan käyttää tätä mahdollisuutta suojella alaikäisiä ja saada terveellisempi yhteiskunta. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte unmittelbar an das anschließen, was die Kollegin Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, yhtyä siihen, mitä kollega Jaana juuri äsken sanoi, koska on aivan selvää, enkä mene nyt näihin yksittäisiin tarkistuksiin. Kansalaiset äh, katsovat äh, eri tavoin televisiota, lineaarista, epälineaarista, nettiä ja niin poispäin. Ja jos me haluamme sääntöjä, niin sitten se käy vain, että säännöt ovat samanlaiset kaikille eri kanaville, kaikille mahdollisuuksille. Tämä ei ole mahdoll- yksinkertaista, koska se mitä Kaja Kallas sanoi eh, liberaalin esittelijän nimissä. Se, mitä eh, monissa maissa on vihapuhetta, on toisaalta eh, luvallista. Se on vaikeaa, mutta jos haluamme jotain saavuttaa, niin sen on oltava yhtenäistä. Tämä koskee myös median valvontaa, se koskee myös kaikkia muita kysymyksiä. Ja siksipä minä olisin iloinen ja kannattaisin, että kaikissa näissä keskusteluissa tarkistuksista yrittäisimme saada aikaan äh, tasa-arvoisen pelikentän kaikille erilaisille audiovisuaalisille ähm, äh, palveluille, eikä niin, että jokainen, sillä on joku oma keppihevosensa äh, asia, joka on hänen kotimaassaan erityisen suosittu. Ja jos me niin teemme, niin tästä ei tule mitään. Dita Thank you, Madam Chair. I can... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voin vain olla samaa mieltä siitä, mitä varjoesittelemme ja Kaija totesi tästä asiasta, enkä nyt sitä toistele. Haluan painottaa kolmea asiaa. Ensinnäkin, tätä ehdotusta ei tulisi käyttää takaa porttina asian, joka otti esille jo sähköisen kaupankäynnin direktiivissä. Vaikka me tietysti vastustamme vihapuhetta, niin yritykset toimisivat tässä niin, että ne käyttäisivät tätä väärin ja se johtaisi erilaisiin rikkomusmenettelyihin. Toiseksi me tarvitsemme todellisia vaatimuksia lähetystoimintaan. Se täytyy sisältää tähän tai eurooppalaisen Lainsäädäntö Johonkin se kuitenkin täytyy sisällyttää. Olemme jättäneet tämän pois aiemmin luvaten, että se otan mukaan muualla. Se löytyy jopa johdatusan kappaleesta. Me emme saa sanoa 80 miljoonalle vammaiselle, että he eivät ole minkään arvoisia. Lopuksi kaikki lainsäädännölliset kappaleet, jotka menevät tästä tausta läpi, tämä asia täytyy esittää koko täysistunnolla ennen kuin ryhdytään neuvotteluihin. Kulttuurivaliokunnan enemmistö ei vastaa tämä valiokunnan eikä koko parlamentin enemmistö. Meidän täytyy kyetä katsomaan sitten lopputulos ennen kuin ryhdytään neuvottelemaan neuvoston kanssa. Toivottavasti esittelijä te itse tuette myöskin tätä vaatimusta. Thank you. That final issue. I... Niin tuo viimeinen kysymys. Siitä taitaa täytyy joutua keskustelemaan koordinaattorinen kanssa tiedä, miten tämä valiokunta voisi vaikuttaa siihen täysistuntoon menemiseen ennen trilogeja. Tämä on nyt uusi asia. Dan Dalton. Uh, well, I just want to say... Kiitos vain kaikille puheenvuorosta. Välitän nämä kaikki tietenkin esittelijälle. No, joo, mitä minä sen enempää voin sanoa. Ilmeisesti tässä on aika ja laaja kirjo näkemyksiä tullut esille. Esittelen varmasti usko, että ollaan hyvällä mallilla yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi useimmissa asioissa. No siitä eteenpäin. Riittäköön tässä, kun kaikki ovat jo nälkäisiäkin. Thank you. Now, the final... Kiitoksia. Viimeinen kohta koskee EU-kilpailupolitiikkaa koskeva vuorikertomusta, Schwabin vuosikertomus kilpailupolitiikasta ja annan hänen välittömästi puheenvuoron. Ähm, Kiitoksia hyvät äh, kollegat. Mehän olemme jo kerran keskustelleet sisämarkkinavaliokunnan äh, lausunnosta liittyen ähm, liittyen EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, sihteeristöä e, ja kiittää kaikista ehdotuksista. Ja voin nyt jo sanoa, että tulemme ensi viikolla lähettämään kompromissitarkistukset, joiden pitäisi varsin helposti syntyä. Minä ainakin haluan mahdollisimman paljon yhteistä viedä sinne vastuuvaliokuntaan, joka on talousasianvaliokunta. Tässä muutamia tarkistusten painopistealueita. Digitaaliset sisämarkkinat ja sähköinen kaupankäynti ovat tärkeitä kysymyksiä kollegoillekin ja siksi meillä tulee olemaan useampia lisäyksiä, jotka perustuvat tarkistuksiin. Esimerkiksi otetaan mukaan vaatimus, että komission pitäisi vielä tänä vuonna nämä pitkälliset menettelyt liittyen nettihakuihin ja mobiilinternetiin toteuttaa. Oli paljon tarkistuksia, jotka nostivat esiin tämän toiveen ja tämän voimme toteuttaa. Sitten lisäksi pyydettiin, että julkaistaisiin ensimmäiset tulokset sektorin tutkimuksesta, äh, sähköisestä kaupankäynnistä. Pahoittelen useissa tarkistuksissa, että nämä alakohtaiset tutkimukset osoittavat, että suuri osa sähköistä kaupasta käydään kansallisella tasolla ja että todelliset äh, sähköiset sisämarkkinat ilman kansallisia esteitä ei vielä ainakaan ole äh, syntynyt. Sitten toinen sisällöllinen painopiste on kartelli direktiivin täytäntöönpano. Monet olivat sitä mieltä, että täytäntöönpano on hyvin vaikea. Direktiivi pitäisi tämän vuoden loppuun mennessä panna kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Tähän mennessä alle puolet jäsenvaltioista on vasta tehnyt ylipäätänsä lainsäädäntöehdotuksen ja vaikuttaa siltä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät vielä lainsäädäntöehdotusta ole tehneet, tule sellaista tekemään vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä tulee lykkäämään tämän direktiivin voimaanastumista huomattavasti. Se on johtanut siihen, että minä ja monet muut ovat esittäneet kysymyksiä komissiolle. Komissiohan on täällä paikalla tänään. Ehkäpä komissio voi ottaakin tähän kantaan ja kertoa meille, mitä tähän oma aloitemietintöön vielä voisimme lisätä, jotta täytäntöönpano nopeutuisi. Sitten on vielä eräs aihekompleksi tarkistuksissa, joka liittyy tähän vapautukseen ja sen uudistamiseen ja on epäselvyyttä Vastaavatko maksut matkailulle valtion tukisääntöjä? Matkailuhan on monille kollegoille ja valtioille tärkeää ja siksi olisi hyvä, jos meillä olisi tässä hyvä oikeusperusta. Sekin pitäisi ottaa tähän lausuntoon mukaan. Tässä on kyse myös sitten televiestintäalueesta. Mm. Ja tässäkin odotamme vielä kysymyksiä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden täytäntöönpanoon. Tässä on erityisesti kyse laajakaistan laajasta tarjonnasta. Ja Nämä tarkistusten painopistealueet ovat selviä. Pystymme varmasti monet näistä ehdotuksista ottamaan huomioon kompromisseissa ja tällä tavoin vahvistamaan sisämarkkinavaliokunnan panosta. Sitten joitakin muita aiheita, jotka mainitaan. Verokilpailu, foorumit, fuusionvalvonta, tietojen rooli kilpailupolitiikassa, e, kilpailuoikeudessa ja sitten kommentti, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen istuimen kommenttiin valtion tuista. Minä voin EPP-jäsenä tukea näitä, en kuitenkaan tekisi näistä kompromissitarkistuksia, vaan äänestäisimme näistä ainoastaan kriittisiä, hankalia ehdotuksia ovat sellaisia, että mainittaisin yksittäisiä yrityksiä tietyiltä aloilta, jos näin teemme, niin se on loppumaton suo, joten minä ehdottaisin, että emme mainitse mitään yrityksiä, ainoastaan alat, jotta voimme nostaa esiin ongelmat, joita meillä on tietyillä aloilla. Näin teimme myös talousasianvaliokunnassa, kun siellä olin esittelijänä, se on parempi tie, koska aina joku löytää jonkun yrityksen, jonka haluaa siellä mainita ja sitten siitä tulee liian täysi lausunto. 28. joulukuuta haluamme kompromissitarkistusta keskustella marraskuuta on kompromissitarkistusta keskustella ja 29. päivä äänestää niin, että olemme valmiita ennen talousasiain valiokunnan äänestystä. Toivottavasti ehdimme sen näin tehdä. Kiitän kaikkia yhteistyöstä ja huomiosta ja odotan kovasti sitä, mitä varjoesittelijöillä on sanottavanaan. So Christophe Schaldemoussa. Schaldemoussa seuraavana. Jeg vil gerne starte med at sige øh, tak til ordføreren. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegaa hyvästä työstä. Olen samaa mieltä. Reilu kilpailu on tärkeää. Useimmat tarkistukset ovat hyvä lähtökohta, kuten esittelijäkin totesi. Emmeköhän löydä helposti kompromisseja, joita on helppo tukea. Minä olen tehnyt itsekin jotakin tarkistuksia, jotka pyrkivät lähinnä takamaan sen, että markkinoiden on oltava oikeudenmukaiset. Olen tekemässä tarkistuksia myös asioihin puuttumisoikeuden osalta. Edelleen täytyy nykyistäkin lainsäädäntöä noudattaa, jotta voidaan suojella sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä. Niin ikään pitäisi huomioida kuluttajasuoja. En tästä sen enempää lausu, koska tässä on varmasti muillakin muuta sanottavaa. Kiitos. Thank you, Richard Sulak. Dankeschön. Die klein... Kiitoksia. Pienet ja keskisuuret yritykset, että niitä on tuettava, sitä toistetaan aina vain, äh, kuten mantraa. Minä olen vain sitä mieltä, että niitä tuetaan äh, väärällä tavoin. Äh, usein puhumme täällä valiokunnassa investointipaketeista, erilaisista valtion tuista ja niin poispäin. Ja todellisuudessa on niin, että tämä liiallinen sääntely on suurin ongelma pienille ja keskisuurille yrityksille. Ja tämä sääntely on aina sitä vaikeampaa, mitä pienempi yritys on kyseessä. Ja siksi haluaisin todella tukea ALDE-kollegan ehdotuksia 18, 22, 30, 63 ja 67. Nämä viisi ehdotusta menevät oikeaan suuntaan ja toivon, että tämä valiokunta jatkossakin äh, menee kohti äh, sääntelyn purkamista yhä enemmän ja vähemmän valtion puuttumista asioihin. Kiitoksia. Um, is anyone for the Liberals? Dieter. Dieter, Dieter Sharanzova liberaaleista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kannattaa Schwabin lausuntoa. Muutamin pieni muutoksi siitä tulee oikein hyvä. On syy siihen, miksi kilpailupolitiikka on itsenäinen muusta ja sitten pyritään estämään se, ettei komissio poliittisesti puutun tähän. Jotkut tarkistukset kuitenkin pyrkivät tähän suun. Appleista, Googlein, Uberin kautta tarkistukset pyrkivät erilaisiin tapauksiin, jotka liittyvät, jotka ovat pohjautan politiikkaan. Komissiolla tehtävä ei ole se, että se hyökkää yhden tai toisen yrityksen kimppuun siksi, että me emme tässä kuussa satu pitämään niistä. Siitä syystä aldeva tarkistuksilla pyydetään tämänhetkisen lainsäädännön täytäntöpanoa eikä muuta. Ne tarkistukset, jotka haluavat muuttaa äh, lainsäädäntöä, saattavat olla hyviä monille muille. Me kuitenkin äänestämme vastaan. Kun katsotaan Vestagerin tekemää työtä, pohdinpa vain sitä, miksi tällaisia tarkistuksia ylipäätään tarvitaan. Hän on jo ottanut esille tapauksia kaikilla näillä aloilla, jotka löytyvät tarkistuksista. Olisin ajatellut, että sen sijaan, että vaaditaan lisää poliittista puuttumista, olisi ollut hyvä vain kiittää häntä tehdystä työstä. Kaiken kaikkiaan haluan kiittää esittelijää ja jään odottelemaan lopputulosta. Kiitos. Puheenjohtaja. Dennis Kiitos. Kiitos myös valmistelijalle valmiudesta etsiä yhteistuumaa. Näissä yhdessä tarkistuksessa viitataan yksittäisiin yrityksiin, ei siinä että Jos siitä kenkä puristaa, niin otetaan pois ihan noin helposti. Toiseksi PK-yrityksistä olen aivan samaa mieltä ECR kanssa, että Sääntely on ongelma, turha rasite ja muiden ryhmien kanssa. ECR kanssa tästä on kirjallinen lausumakin. Kun puhutaan PK-yrityksistä ylipäätään, niin kuntaverot ja verot ylipäätään iskevät erityisesti niihin. Ei riitä, että sanotaan, että, että valtio tekee mitä tekee. Hyvä niin jos noudatetaan sääntöjä, mutta siihen liittyy myös se, mikä on valtion taakasta suhteessa pk-yrityksiin suhteessa muihin. Siksi todella toivon, että valmistelija miettii myös vähittäisalaa tarkistuksissa. Tästä on ainakin keskusteltukin esimerkiksi kaupunkialueella. Eli jos jotain voitaisiin tehdä verojen keventämiseksi, niin ehkä sitten se huomioidaan. Is anybody from the Greens? Onko vihreästä ketään? EFDDstä tai ENFstä? Krasnovski. Merci madame la présidente. Euh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Tarkistukset, on esittänyt ENAlla nimissä, löytävät perustelunsa Euroopan unionin perustamissopimuksista. Ensinnäkin toissijaisuuden kunnioittaminen, tarkistus 34, ja sitten railliset lajoitteet, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet, on selvää, että komission täytyy mahdollistaa se, että markkinoita voidaan tietyissä jäsenvaltiossa valvoa, sikäli kun tämä harjoittaa maarajoitteita. Ja maarajoitetapauksessa jäsenvaltiot voivat kuitenkin ryhtyä toimenpiteitä, jotta ne eivät joudu epäoikeudenmukaisen kilpailun kohteeksi. Lisäksi täytyy noudattaa jäsenvaltioiden suvereniteettia. Se on tarkistuksen 44 tavoite. Vain jäsenvaltiot kykenevät määräämään rangaistusmenettelyistä kilpailurikkomustapauksissa omalla maallaan. Kolmanneksi yht- yhtenäismarkkina-alue, joka on todellinen talouden eh, vanki, vankila ja ei tällä tavalla hyödynnä kilpailua, siihen kohdistuvat tarkistukset hylkään täysin. Puheenjohtaja. Ei. Kiitos puheenjohtaja. Tässä olen tehnyt tarkistuksen yhdessä Kristel niin kanssa kun se liittyen digitaaliseen sisämarkkinaan, minä tuen sitä, että säännellään EUn sisäisiä puheluita, koska ne ovat usein paikallisia kalliimpia. Kun tulen uudesta ja pienestä jäsenvaltiosta, usein kuulen valittelua kuluttajilta, kun pyrkivät verkossa ostamaan, eivätkä pysty hoitamaan tilausta loppuun, kun heidän maahansa ei toimiteta tavaraa tai ehdot ja kustannukset poikkeavat maasta toisen kovasti. Kuluttajilla täytyy olla todellinen valinnanvapaus digimarkkinoilla. Uusimpien jäsenvaltioiden kansalaiset kohtavat muutakin syrjintää. Kuluttajat tai esittelijätkin, valmistelijatkin tietää tämän, kaikki eivät kohtaa tätä syrjintää. Esimerkiksi minä olen tekemässä selvitystä ikään kuin samankaltaisten tuotteiden välillä Kroatiassa ja Saksassa. Ensinnäkin teemme selvityksen kansalaisten parissa itse asiasta, ja yli 85 prosenttia valitteli sitä, että Kroatiassa ostama tu, ostettu tuote oli huonolaatuisempi kuin ostivat saman tuotteen aikana ulkomailla. Ajatelkaapa jossakin jäsenvaltiossa 85 prosenttia kuluttajista valittaa jostain aiheesta. Ja kun otan tämän joskus esille, komission kanssa sanovat, että ei ongelma ole olemassakaan. Eiköhän ole nyt korkea aika nostaa tämä Euroopan unionin pöydälle. Maria Grappini. Mulțumesc, Vicky. Vreau să fel... Kiitoksia, Vicky. Minä haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on erittäin tärkeä esitellä minun näkökulmastani, koska minä uskon, että kilpailupolitiikka Euroopan unionissa, jos se luodaan hyvin, niin tämä politiikka voi luoda äh, talouden, joka perustuu äh, elinkelpoisiin ja hyviin työpaikkoihin ja kehittää pk-yrityksiä. Me puhumme aina siitä, että haluamme edistää pk-yrityksiä, mutta meillä on suuria ongelmia ja minä tiedän konkreettisesti, että se äh, johtuu tästä. Ja niitä ei ole, ei ole käsitelty sitä, että on dominoiva markkina-asema, että antitrust-lainsäädäntöä ei panna kunnolla lain, to, toteen. Meillä on kyllä direktiivejä, mutta käytännössä se ei näy. Siksipä minä pyysinkin, meidän täytyy uudelleen määritellä, mitä tarkoittaa määräävä markkina siinä, koska minä olen omassa maassani kolmen vuoden ajan yrittänyt osoittaa, että jollakin on määräävä markkina-asema. Ja sitten pitäisi olla vuosikertomuksia, jotka esitellään parlamentille liittyen äm, antitrust-sääntöjen rikkomiseen. Äh, meidän tulisi jakaa kielteisiä ja myönteisiä kokemuksia eri maiden välillä, voidaksemme niitä korjata. Minä olen tehnyt joitakin tarkistuksia tähän suuntaan. Meidän äh, tulisi erityisesti jos haluamme äh, kunnollista kilpailua ja kiinnittää huomiota rajat ylittävään kauppaan. Olen täysin samaa mieltä kroatialaisen kollegani kanssa. Myös minun maassani on niin, että on tällaista epärehellistä kilpailua, mutta myös epäkorrektia politiikkaa kuluttaja kohtaan. Sama tuote samalta yritykseltä ei ole yhtä hyvänlaatuinen eri maissa. Meidän on tarkasteltava tätä jos tämä ei tuo myönteistä vaikutusta kilpailulainsäädäntöön, niin silloin se ei hyödytä ketään ja teemme turhaan työtä. Thank you. Um, it's extremely interesting to listen. Kiitoksia. Älyttömän mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua myös itsekin. Ja pohdin vain näitä eri tarkistuksia ja pohdin kilpailupolitiikkaa. Sehän on se liima, joka pitää meidän yhtenäismarkkina-alueemme koossa. Olen myös sitä mieltä, että eilinen äänestystulos myöskin heijottaa, heijastaa protektionismin nousua. Meidän täytyy varsinkin suhtautua tähän erittäin järkevästi, kun katsomme tätä rajoittavaa ulottuvuutta. Meillä on valtava haaste Euroopalla mennä eteenpäin. Meidän täytyy varmistautua siitä, että työskentelemme yhdessä, että kun viemme eteenpäin tätä kaupalle tasaveroista toimintaympäristöä, niin samalla myös kunnioitamme toissijaisuutta. Ja se on varmasti se suuri haaste meillä on, joka tulisi erityisesti eilisillan tulosten jälkeen ottaa huomioon. Andresille vielä puheenvuoron. Kiitoksia kovasti kommenteista, puheenjohtaja. Huomaan kyllä, että tässä on aika lailla yksimielisyyttä Haluaisin mennä kuitenkin yksittäiseen kohtiin. Kristel, olemme tästä keskustelleet ennenkin ihan lyhyesti. Siitä varmasti tähän löytyy ratkaisu kaikkiin tarkistuksiin. Esität mobiilityöryhmää. Ehkä siinä lähdetään vähän väärältä pohjalta, mutta valtion tuista kyllä voidaan aloittaa. Sitten pk-yritykset. Tämähän on varsinainen ikivihreä Rova Sulik, tiedän 99,5 prosenttia yrityksistä avaa pk-yrityksiä, mutta ongelmana se, että kun ajan konkreettista lainsäädäntöä, minun tarkistukseni, teidän tarkistuksenne tai muuten tarkistukset eivät saa enemmistöä. Eli jos ajatellaan 99 prosenttia yrityksistä ei kaikkia kohdella yhtä lailla. Jos teillä on jotain konkreettista kilpailupolitiikasta ehdotettavana, niin minä iloisena ottaisin ne vastaan. Hauskaa, että Alde tukee minun ajatustani olla mainitsematta yrityksiä nimeltä ALDE ei esitä tarkistusta Vestagerin ylistämiseksi, eli tehkööt itsessään. Ja todellakin tässä on isoja asioita nyt kyseessä, joita ole kilpailupolitiikalla ratkaistu, eikä helposti pysytäkään, mutta ehkä sitä voidaan vielä tivata. Ihan kiva, että herra Brodzinski mainitsi 34 tarkistuksen huomaan, että ensimmäinen osa on ihan samalla kuin mitä minä olen tehnyt Euroopan kilpailupolitiikkaa sitten toisessa osassa – mainittu, ja se on nimenomaan tarkoitettu rajat ylittäviä tapauksia varten, että siinä ei ole mitään ongelmaa Ranskan itsemääräämisoikeuden kanssa, koska siellä ei edes voida puuttua asioihin. Ja sitten syrjinnästä vielä. Minä olen erittäin kiinnostunut tästä sinun tapauksestasi. Valitettavasti kilpailupolitiikkaa ei ole sama kuin syrjimättömyyspolitiikka, kun ajatellaan sitä vähän laajemmissa puitteissa. Siksi minä viittaisin kyllä maarajoitteisiin, josta muutenkin on ollut puhetta. Siinä on varmaan ehkä jotain löydettävissä internet maailmassa, mutta, mutta ehkä vähän rajataan sitä. Ja Maria Gyrapini ja Vicky Ford ovat sille tärkeitä asioita, jotka minäkin pyrin huomioimaan. Mutta kiitoksia kauheasti kommentoista. Puhutaan tästä sitten taas 28. marraskuuta. Toivottavasti löytyy hyvät ratkaisut. Your... Komissio, antakaa kommenttinne kirjallisena. Ja valitan, me olemme nyt ylittäneet aikamme tänä aamuna, koska meillä on erittäin pitkiä puheenvuoroja monista kysymyksistä. Jos voitte lähettää kommenttinne kirjallisena. Kiitoksia kaikille. Kiitos tulkit.